Prendiamo corpo. Uh, Bene, diamo inizio. No niin, aloitamme nyt tämän tärkeän workshop-tilaisuuden. Jose Boven asiakirjassa on konkreettisia toimia, joilla parannettaisiin Euroopan elintarvikeketjuja niin, että sitä hyötyisivät maanviljelijät ja kuluttajat. Nyt on ryhdytty tähän maan no, taloustuotteiden hinta. Sotaan pyydetään kilpailusääntöjen uudelleen tarkastelua ja suuren jakelun ketjujen vallan vähentämistä, hyvien käytäntöjen laatimista ja niin edelleen, niin edelleen myös asiantuntijoiden ansiosta ollaan näin hieno la- teksti laadittu. Olemme, olemme kiitollisia asiantuntijoiden tulemisesta paikalle. Kyseessä on tärkeä mietintö. Sen avulla voimme, voimme ymmärtää paremmin, kuinka tämä ala toimii. Toivotan tervetulleeksi asiantuntijat, jotka on kutsuttu tähän kuulemistilaisuuteen. Tiedän, että monet teistä ovat matkustaneet pitkät matkat päästäksenne tänne, joten todella haluan kiittää teitä koko valiokunnan nimissä. Markkinoiden epävarmuushintojen volatiliteetin kanssa yhdistettynä elintarvikemaatalousalan epävakautteen vahingoittaa yhä enemmän maataloustuottajia, erityisesti näinä aikoina, joita leimaa voimakas kriisi. Parlamentti on ryhtynyt jo useisiin aloitteisiin viime vuoden aikana Päätöslauselma hyväksyttiin tammikuussa 2008 aikaisemmalla vaalikaudella siis. Siinä pyrittiin eh, tuomaan selkeyttä tilanteeseen vallan väärinkäytön eh, suhteen suurissa kaupoissa ja, ja koskien elintarvikehintoja Euroopassa. Esittelijänä oli Katarina Batseleri. Tänään hän on, tänä päivänä hän on Kreikan maatalousministeri. Maitokriisit toi selväksi tuottajien vaikeudet. Ne eivät ole ainoastaan maitotuotteen ongelmia. Hinnat ovat romahtaneet viime vuosina. Tuot, kuitenkin tuotantokustannukset ovat yhä korkeampia. Euroopan komissio jotenkin antoi tiedon annon siitä, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa. Ja komissio otti myös tämän ongelman huomioon. Nyt haluaisin välittömästi antaa puheenvuoron esittelijälle, varapuheenjohtaja Jose Bovelle. Hän esittelee oman mietintönsä, mietintöluonnoksensa. Tämän jälkeen aloitamme asiantuntijoiden kanssa ja sitten tietenkin menemme keskusteluun. Kiitoksia ja Jose Bove, ole hyvä. Monsieur le Président. Euh, Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat. Pyrin nyt esittelemään tämän mietinnön. En tietenkään lue sitä tässä, vaan Esittelen sen lyhyesti ja kuvailen käytävä keskustelu. Vuosi 2009 oli katastrofaalinen Euroopan maille, ei ainoastaan maitotuottajille. Maataloustuottajien tulot laskevat keskimäärin 12 prosentilla. Tämä luku kätkee suuria eroja taaksensa Unkarissa. 36 prosenttia vähemmän tuli kuin vuonna 2008 Italiassa 25 prosenttia miinusta ja Ranskassa miinus 20 prosenttia. Millä muulla talouden sektorilla on ollut näin vakavia seurauksia kriisistä, joka alkoi rahoitusmarkkinoiden romahtamisesta? Kun hintoja, ra- maatalous, raaka-aineita, niiden hintoja on laskettu valtavasti ja tuotantokulut nousseet. Monet ovat sulkeneet ovet. 25 000 viljelijää ovat riippuvaisia julkisesta tuista. 50 000 saattaa pian liittyä tähän joukkoon. Kyseessä ei ole siis näillä tasoilla enää mikään jälleen, rake, mikään uuden, uudelleenjärjestely, vaan todellinen äh, katastrofi. E- Euroopan unionissa on 14 äh, miljoonan henkilöä näillä aloilla on sosiaalinen ja poliittinen pakko säilyttää nämä työpaikat. Vuonna 1999 ja 2005 jää välillä tuottajille menevät tulot ovat laskeneet 31-24 prosenttiin. Kaikilla muilla aloilla tilanne on parantunut hinnat ovat olleet eh, niin alhaisia, että ne ovat usein jopa alhaisempia kuin tuotantohinnat. Maanviljelijät eivät ole voineet kollektiivisesti painostaa neuvotteluissaan, koska yritykset ovat niin valtavan usein monikansallisia. Kuten eh, komission tiedonanto osoittaa, tämä shokki, joka jyrää tuottajia, ei hyödytä kuluttajia. Kotitalous, eh, kotitalouksien hinnat ovat vuonna 2007 nousseet valtavasti. Suuret suurjakeluyritykset eivät ole heijastaneet eh, näitä ostokustannuksia kuluttajihintoihin 2008-2009 tai hyvin myöhään tai vain osittain syksyllä 2009, kun maitotuottajat kaatoivat maitoa pelloille. Tärkein eurooppalainen elintarvikejakeluyritys oli tyytyväinen siitä, että se oli Se oli tehnyt 10,4 miljardia Sveitsin frangia voittoa erittäin halpojen ostohintojen ansiosta. Komissio käsittelee maanviljelijöiden ja suurten ja jalostajien välisiä suhteita, jakelua edistävät, edustavat yleensä mm, suuret eh, supermarketit ja loppukäyttäjät. Tässä kaaviossa ei eh, ole mukana täysi todellisuus. Kun valmistelin tätä mietintöä, tapasin eh, elintarvikealan ja jakelualan edustajia. Kävimme keskustelua ja se osoitti, millaisia todellisia jännitteitä on suurten jalostusyritysten ja suur, suurten jakeluketjujen välillä. Nämä ovat taloudellisesti saman suuruisia ja ne noudattavat samantyyppistä logiikkaa. Ne pystyvät neuvottelemaan tasavertaisesti. Kaikkien suurimmat jalostajat voivat keskeisen asemansa ansiosta olla hyvin diskreettejä ja jopa salaisesti käsitellään todellisia voittomarginaaleja naaleja hintojen avoimuutta siis tarvittaisiin, jotta siihen päästäisiin Jäsenvaltioiden on kehitettävä eri aloita käsittäviä järjestöjä niin, että voidaan saada tarkka kuva. Se on tarpeen niin, että saamme tietämme kaikki ne parametrit, joilla voidaan selittää hinnan muodostus ja ymmärtää se, miksi vehnä on vehnän hinta on vain 5 prosenttia leivän hinnasta ja kuinka yksi kilo omenoita maksaa 10 senttiä, tai se, siitä maksetaan 10 senttiä tuottajilla, mutta kuluttaja saa maksaa siitä 2 euroa. On pohdittava todella tehtävä ponnistuksia niin, että tiedämme millaisia nämä nettimerkinnät ovat eri, eri ketjun osis, osalta aina siementen myynnistä jakelun asti. Joissakin unionin maissa jakelun keskittyminen on hyvin huolestuttavaa. Annan tästä kaksi esimerkkiä. Ruotsissa viisi tärkeintä supermarkettiketjua myyvät 80 prosenttia elintarvikkeista. Ranskassa 70 prosenttia. Tämä on keskittymistä, joka johtaa hintasotaan, joka edellyttää kaikkein halvimpien tuotteiden hakemista, jotka saadaan intensiivisestä maataloudesta. Se aiheuttaa maan ja veden saastumista, teollistumista, fossiilienergian käyttöä, ilmaston, äh, kasvihuonekaasujen päästöjä ja niin edelleen. Ja se myös yhdenmukaistaa ruokailutottumuksia, elintarviketottumuksia, elintarvikeympäristöön, tuottajat, kuluttajat ja veronmaksajat ovat suuria häviäjiä tässä hurjassa juoksussa. Se aiheuttaa myös kestämätöntä kilpailua pienille riippumattomille kauppiaille, erityisesti maaseutualueilla tai no, kaupunkialueiden vaikeimmissa kaupungin osassa. Monille ihmisille, joilla ei ole autoa, kaupassa käynti on yhä vaikeampaa. Euroopan laajuiset, äh, laajuisten ostos Äh, keskustelun perustaminen vain vaikeuttaa tilannetta. Ongelmia on paljon, mutta on hankala tuoda esille. Maanviljelijät ja PK-yritykset ovat tässä uhrin asemassa. Ne eivät useinkaan äh, taistele oikeuksiensa puolesta, koska pelkäävät tilanteensa huononevan entisestään. Pyydän, että komissio laatisi kertomuksen väärinkäytöksistä, erityisesti niistä, jotka koskevat erilaisia maksuja ja erämaksuja, viivä, maksuviivästyksiä ja niin edelleen. Euroopan unionin on oltava tiukkana niin, ettei häviellä myymistä voida sallia. Saksa, Ranska, Espanja ja Irlanti ovat maita, joissa hyödyntää tällaista käytäntöä kilpailun tappamiseksi. Näin otetaan käyttöön hintoja, joilla litistetään vastustajat. Nyt meidän on lyötävä todellisia suojelujärjestöjä niin, että nämä yhteisöt voivat käydä neuvotteluja ja voivat taata oman tuotantonsa ja tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan. Kuten aikaisemmin on todettu, Euroopan elintarvikeketju ei ole mitenkään monoliittinen yhdenmukainen. Suoraan on paljon kuluttajilta, toteilta kuluttajille. Niistä tulee vähän päästöjä, mutta ne ovat kärsineet elintarvikehygieniasäännöksistä, jotka on suunniteltu lähinnä suuria jalostuksia ja jalostusyrityksiä varten nämä säännöt on äh, uudistettava ja otettava huomioon nämä, näiden paikallis, tämä paikallistuotannon ominaisuudet. Äh, on myös tärkeää analysoida äh, paremmin pientuotantoa. Esimerkiksi perheviljelmät, omat pikkuviljelyt niin Ranskassa niitä on 250 miljoonaa hehtaaria ja tomaattia viljellään eh, kodeissa saman verran kuin neljäs osa on koko tuotannosta. Romaniassa eläkeläiset tuottavat kolmas osan omasta elintarviketarpeestaan. Nämä luvut antavat eh, kuvan siitä, osasta maanviljelysektoria, joka on hyvin huonosti tunnettu. 40 miljoonaa henkeä riippuu, ovat riippuvaisia elintarvikepankeista. Tämä, on epä, tämä merkitsee todellista muun muassa maatalouspolitiikan epäonnistumista. 80 miljoonalla henkilöllä on vaikeuksia ruokkia perheensä. Tuottajahintojen jatkuva lasku ei ole muuta kuin pahentanut työttömyyttä ja alentanut eläkkeitä ja aiheuttanut muita ongelmia. Euroopan unionin vei 2009 23 miljoonaa tonnia vehnää ja liha- ja maito ylijäämiä maailman markkinoilla. Ongelma ei siis liitty tuotantovajeeseen, vaan kyseessä on sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus – ja tulojen epätasainen jakautuminen Euroopassa. Emme tarvitse mitään hyvän tekeväiskampanjoita. Euroopan on puolustettava elintarvike suverenisuutta ihmisarvon nimissä. YMP pitää tuoda pitää tehdä tasavartaisuudesta ja sosiaalista oikeudenmukaisuudesta prioriteetti. Vuonna 2007 hintojen noustessa jotkut eurooppalaiset pankit eh, houkuttelivat eh, asiakkaita sijoittamaan markkinoille Tämä on spekulantiivista toimintaa, joka hyvin pian eh, vaikutti maan taloustuotteiden suuntauksiin ja aiheutti koko maailmanlaajuisen paniikin. Sitä voidaan pitää yhtenä tärkeimpänä, tärkeimmistä syistä mm, Etelämaiden mielenosoituksiin raaka-aineiden terminimarkkinat alun perin luotiin niin, että ne toimisivat ikään kuin hintojen iskunvaimentimina tänä päivänä. Niistäkin on tullut lähinnä spekulatiivisia markkinoita. Tällaiset ylilyönnit on lopetettava. EUn on saatava aikaan kansainvälisiä sääntelyvälineitä ja sen on määriteltävä kumppaneiden kanssa, millaisiin toimenpiteisiin olisi kirjallisesti ryhdyttävä niin, että rahoituskeinottelu ei enää kehdyttäisi ihmisiä ja maanviljelijöitä, heikentäisi YMPtä. YMPn uudistusten kautta, mikäli onnistumme tasapainottamaan voimatasapainon eri osapuolten välillä, voi toimia spekulaatiota ehkäisevästi ja tasapainottaa tilannetta. Ja näin saataisiin, saataisiin laadukkaita kohtuuhintaisia tuotteita. Jotta tähän päästään, on taattava yhden tasa-arvoiset tulot tuottajille, suojeltavaa ympäristöä ja varmistettava sosiaalinen harmon, taloudellinen harmoninen tilanne koko alueella. Tämä on mietinnön tarkoitus. Kuten herra Lajon YMP-mietinnössään pyrin edesauttamaan tätä YMPn uudistuksia niin, että vuoden 2013 jälkeen kaikki voisivat elää oman työnsä hedelmistä myös maaseudulla. Kiitoksia. Grazie. Grazie Jose Bove, grazie anche per la... Kiitoksia Jose Bove myös tästä intohimosta, jolla esittelit oman mietintösi. Nyt aloitamme asiantuntijoiden puheenvuoroilla. Seitsemän tärkeää asiantuntijaa on läsnä, siksi pyydän, että pitäytyisitte kymmeneen minuuttiin. Ensimmäisenä Oliver de Schutter. Hän on erityisraportoija oikeus ruokaan ohjelmassa YKssa. Herra Schutter, olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Se, mitä ihmisoikeusneuvosto on antanut minulle tehtäväksi, on, että minä työstän tätä oikeutta ruokaan käsitettä. Meillä on miljardia ihmisiä maailmassa, joilla on nälkä, ja yksi kolmas osa heistä on itse ruoan tuottajia. ehkä nämä 600-700 miljoonaa ihmistä, joilla on nälkä, niin siellä on paljon pienviljelijöitä, jotka Euroopassa ja muuallakin on, ovat tilanteessa, jossa hinnat nousevat, mutta se tu, hinta, mitä he saavat tuotannostaan, laskee ja se on yhä epävarmempaa. Nämä ovat pieniä viljelijöitä, jotka ovat jo 30 vuotta joutuneet maatalouden, teollisen maatalouden kehityksen marginaaliin. Ne ovat ihmisiä, jotka asuvat maalla ja elävät aivan rajalla. He juuri ja juuri selviävät. Meillä on 200-250 miljoonaa ihmistä, jotka ovat myös ja jotka ovat työntekijöitä suurilla tiloilla. Nämä suuret tilat kilpailevat yhä tiukemmin kansainvälisillä markkinoilla, kun maataloustuotteiden hinnat ovat vapautuneet. Ja silloin näiden maataloustyöntekijöiden palkat ovat menneet alaspäin. Ja minkälaisia tukia ei heille ole. Tällä tavalla maailman maantalous on muuttunut ja nämä muutokset ovat johtaneet tähän katastrofaariseen tilanteeseen, jossa nyt olemme. Miljardi ihmistä kärsii nälästä. Ja tämä on kaikki tulosta politiikasta, joka on suosinut tietyn tyyppistä maataloutta, suurimuotoista, koneellistettua, teollista maataloutta, ja jossa on joka ei ole sosiaalisesti mitenkään eh, kestävällä pohjalla. Nyt mm, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle eh, haluaisin mainita, että kun me ajattelemme näitä elintarvikeketjuja ja niiden kytkyä toisissa Euroopassa ja katsomme kansainvälistä elintarviketeollisuutta, niin meidän pitäisi nyt käyttää tilaisuutta hyväksemme ja käyttää komission tiedonantoa katsoaksemme, mikä on Euroopan unionin velvollisuus koko maailmassa tähän elintarvikeketjun toimintaan nähden. Minä ajattelin ottaa neljä asiaa esille. Teille on jaettu esitys, jossa on paljon enemmän yksityiskohtia kuin mitä tässä voin ottaa esille. Mutta ensimmäinen asia on se, että elintarvikeketju on keskittynyt. Sillä on kaksi vaikutusta. Elintarvikeketju on muuttunut niin, että lisäarvosta, siis se minkä kuluttaja lopulta maksaa, niin siitä yhä pienempi osuus menee, menee tuottajille. Meillä on hyvin paljon lukuja, jotka kertovat siitä, kuinka tämä osuus, tuottajan osuus jatkuvasti on laskenut viime vuosien aikana. No tietenkin kilpailulait ovat sellaisia, joiden avulla tällaisia keskittymiä ja dominoivia asemia vastaan voidaan taistella, mutta siihen liittyy kuitenkin kaksi ongelmaa nykyjärjestelmässä, ja niihin haluaisin teidän kiinnittävän huomiota. Kilpailulaki ei millään tavalla erota tai määrittele näitä eh, maataloustuottajia, koska tämä kilpailulaki on ollut sellainen, että sitä on käytetty lähinnä tukemaan kuluttajan asemaa ja on huolehdittu siitä, että kuluttaja ei maksa liikaa. Joten nyt pitäisi miettiä, että onko syytä miettiä että uudelleen kilpailupolitiikkaa ja sitä, kuinka me käytämme näitä juridisia järjestelmiä, joita meillä kilpailulainsäädännön alalla on ei saisi suojella näitä dominoivassa asemassa olevia tahoja, jotka edustavat siis ostajia. Toinen ongelma on sitten se, että maailman elintarvikeketjussa, e, jossa pienet tuotteet etelästä ja kuluttajat pohjoisesta yhdistyvät, niin tämä ekstraterritoriaalinen e, lähestymistapa, siihen ei kilpailulainsäädäntö anna mahdollista, mahdollisuutta. Näissä maissa, jos, jos tällaista lainsäädäntöä on, niin se on hyvin heikkoa. Esimerkiksi sillä tavalla, että norsun luurannikko syyttäisi toista maata tällaista kakaomonopolista. Sen sijaan kehittyneet maat ja kilpa EU-maat, joissa on kilpailulainsäädäntöä, niin ne ovat vähän vaivaan hermostuneita, kun ne joutuvat soveltamaan lakiaan ulkopuolella omien rajojen, ellei se vaikuta sisämarkkinoiden eh, toimintaan, eli jälleen kerran kuluttajan hyvinvointiin. Tämäkään ei millään tavalla siis etelän pieniä tuottajia suojaa. Erittäin hyvä ehdotus Jose Bovelta on tässä se, että pitäisi tarkastaa, kuinka kilpailulainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jotta sitä voitaisiin käyttää todellisten ongelmien poistamiseen, kun ongelmat ovat yhä, yhä laajempia ja eivätkä millään tavalla keskity Eurooppaan. Toinen ongelma tästä keskittymisestä on se, että nämä ostajapuolen tahot ne soveltavat politiikkaa, jotka ovat eh, hyötykäyttöpolitiikkaa. YK piirissä on tällaistakin tar- tarkasteltu ja Jose Bove mainitsi eräitä asioita asian liittyen. Yhdistynyt kuningaskunta on valmistanut valmistellut Supermarket Code of Practice tällaisen välineen, jonka mukaan ostajien puolelta pitäisi kieltää kaikki, kaikki sellainen ostajien toiminta silloin, kun ostajat, ostajataho on dominoivassa asemassa. On arvattavastikin sellaisia tilanteita, joissa tuottajan ja ostajan eh, tasapaino, välinen tasapaino on sellainen, että siihen lainsäädännöllä pitäisi puuttua. Yksi syy siihen, että tuottajien asema on vaikea, on se, että tuotteet eivät voi todella ostajien kanssa neuvotella suoraan. Jos halutaan tuotteet markkinoille, jotka ovat kaukana tuotantopaikasta, niin täytyy mennä sellaisten ostajien kautta, jotka itse ovat määräävässä asemassa markkinoilla. ja tarvittaisiin eh, muita keinoja, jotta voitaisiin eh, paikallismarkkinoita ja neuvotteluvoimaa vahvistaa, niin pitäisi olla elintarvikeketjuja, jotka, ketjuja, jotka ovat niin lyhyitä, jotta siellä olisi todellisia vaihtoehtoja. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on yksityisten standardien leviäminen. Nämä standardit ovat usein sosiaalisiin oloihin liittyviä lausekkeita tai ympäristöön liittyviä asioita, mutta hyvin usein niissäkin on kysymys elintarviketurvallisuudesta ja kuluttajan terveydestä. Kun nämä ehdot asetetaan tuottajalle, niitä, niitä on hyvin vaikea tuottajan noudattaa ja markkinat jakautuvat jälleen kahtia. Suuret tuottajat ovat tilanteessa, jossa ne voivat näitä standardeja noudattaa paljon helpommin kuin pienet tuottajat. Esimerkiksi pienet biotuotteet eivät aina ollen voi hyödyntää, toteuttaa, noudattaa näitä standardeja. Kun ostajat, jakelijat edellyttävät toimittajilta näiden standardien käyttämistä, niin kaikkein pienimmät, köyhimmät eh, tuotteet jäävät jalkoihin. Näitä tuotteita pitäisi tukea sillä tavalla, että ne voisivat näitä normeja noudattaa. Ei pitäisi pelkästään mm, suorittaa valvontaa, vaan pitäisi tehdä toimia, jotka auttavat eh, taloudellisesti pieniä tuottajia noudattamaan niitä. Kolmas seikka. Sellainen väline, joka meillä on, jota harvoin käytetään, on julkiset hankinnat. 15 prosenttia hallin, mm, julkisista hankinnoista on, tarjouskilpailun alaista. Usein elintarvikealalla myös on näin. Kaikilla tasoilla kansallisissa hallinnoissa ja myöskin tietenkin erityisesti aluetasolla Julkisia hankintoja voitaisiin käyttää enemmän, jotta sen avulla voitaisiin tällaista vastuullista, sosiaalisesti hyvää, ympäristöllisesti hyvää maataloutta eh, ja reilua kauppaa tukea. Kaiken tärkein direktiivi, joka tältä alalta on eh, hyväksytty, se on direktiivi, joka on täysin yhdenmukainen näiden sosiaalisten ympäristölausekkeiden kanssa. Nämä lausekkeet ovat erityisen hyviä juuri siihen suuntaan, että elintarvikeketju kehittyy kestävämmäksi. Sitten neljäs asia. Hintojen suuri vaihtelu markkinoilla siitä on puhuttu. Ja tämä volatiliteetti ja keinottelija tässä yhteydessä on mainittu, ja se onkin aivan todellinen ongelma. 2008 maaliskuussa, kun tällainen eh, sisämarkkinoilla tuli elintarvikkeiden, eh, maatalouden raaka-aineiden tällainen investointikupla 400 miljardia mm, eh, dollaria meni näihin maatalousjohdannaisiin. Ja se oli 70 miljoonaa enemmän kuin aikaisemmin ja, ja kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2007. Tässä tuli maisin, soijan, riisin ja vehnän kohdalla tällainen kupla, hintakupla. Spiraali, joka siitä sitten syntyi, tämä keinottelukupla maatalouden raaka-aineilla on sellainen asia, joka myös saa aikaan sen, että kauppiaat ja jopa valtiot spekuloivat maataloustuotteilla – ja rajoittavat vientiä ja varastoivat tuotteita hintoja, hintojen nousu odotellessaan. Lontoossa pidettiin 2009 huhtikuussa kokous, josta käsiteltiin investointirahastoja, jotka aiheuttavat riskin markkinoille. Täällä on hyvin paljon haavoittuvuutta, koska systeeminen riski on olemassa ja siihen pitää puuttua erityyppisillä keinoilla. E, monenlaisia lähestymistapoja on. Minä olen itse tehnyt tästä mietintöä ja kertomuksia, jotka olen antanut ihmisoikeusneuvostolle tiedoksi. Viisi ehdotusta. Ensimmäinen on se, että Euroopan unionin täytyisi käyttää tilaisuutta hyväkseen tässä keskustelussa. Euroopan eri elintarvikeketjut ovat sellaisia, että niiden kanssa yhdessä pitäisi miettiä kilpailupolitiikan parantamista ja taistella vastaan tätä keskittymistä sekä unionin sisällä että ulkopuolella. Ei ole siedettävä tilanne sellainen, jossa tuottajat kärsivät määräävän aseman olemassaolosta ostajapuolella ja saavat sellaisia hintoja tuotteistaan, joiden avulla he juuri ja juuri pysyvät eh, hengissä. Ja tuotteilla ei ole mitään muuta keinoa kuin nämä suuret ostajat päästä suurille maailmanmarkkinoille. Meidän täytyy miettiä sitä, kuinka me voisimme taistella tätä vastaan. Me tarvitsemme lainsäädännöllisiä keinoja ja tällainen ostajan aseman väärinkäyttö, sitä vastaan pitää pystyä taistelemaan yksityissektori, ostajat, niitä pitää, niiltä pitää vaatia, että ne katsovat niitä standardeja, joita he antavat noudatettaviksi tuottajille. Standardit pitää määritellä, jotta voidaan varmistaa siitä, että se, etteivät standardit millään tavalla syrji tiettyjä tuottajia pitää myös julkisten hankintojen välinettä käyttää, käyttää hyväksi ja reilu kauppa on sellainen asia, mitä pitäisi kannustaa ja sitä pitäisi käyttää enemmän myös julkisissa hankinnoissa kussakin, kussakin jäsenmaassa. Täytyy toimia kurinalaisesti, pitää panna kurin investoijat, jotka sijoittavat maatalouden raaka-aineisiin. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että yksi tärkeimmistä vaikutuksista, joka Euroopan politiikalla on ollut kehitysmaiden tuottajiin, niin se on tietenkin tämä dumping, jossa on viety viety halvalla elintarvikkeita näiden maiden markkinoille ja on tuhottu koko elinkeino kyseisissä maissa. Kun tällaisille voimakkaasti tuetut elintarvikkeet saapuvat, niin pientuottajat niissä maissa eivät voi mitään tehdä sen, sitä vastaan. Jossakin kaikissa Euroopan maissa tällaista on ilmennyt ja pitää tätä polkumyyntiä muihin maihin rajoittaa. Uskon, että yksi tapa tähän suuntaan eh, siirtymiseen olisi kannustaa, käyttämään, kannustaa siihen, että elintarvikeketjut olisivat lyhyitä. Kiitoksia teille ja nyt odotan kysymyksiännekin. Ei mulțumim kiitokset herra de Schutter. Seuraavaksi Roger Clark Cardiffin yliopistosta hän tulee kertomaan epäreiluista käytännöistä maanviljelijöitä kohtiin, kohtaan ja kilpailusäännöistä Euroopasta. Olkaa hyvä. Am I right? Okay, thank you very much. No niin, kiitoksia kovasti, kiitoksia kutsusta. Minua on pyydetty puhumaan siitä, miten estää epäreilut käytänteet joita pakotetaan maanviljelijöille EU-tasolla. Itse olen yliopistotutkija Cardiffin yliopistosta yhdistyneestä kuningaskuntaa. Ajattelen, että koska tässä nyt on vain vähän aikaa käytössäni, niin ottaisin esille vain pari asiaa. Ensinnäkin yleisempi juttu, johon on jo puututtukin täällä jossain määrin. Ja se ei koske pelkästään viljelijöitä, vaan kaiken tyyppisiä myyjiä. Ja toinen yksityiskohtaisempi kysymys, joka liittyy sekin viljelijöihin, ainakin joihinkin viljelijöihin, välttämättä kaikkiin, mutta ainakin joillakin markkinoilla se on yksityiskohtaisempi asia. No aloitetaanpa tästä ensimmäisestä, johon on jo jonkin verran puututtukin. Mehän kaikki tiedämme, että että supermarketketjut ovat olleet mukana sopimuskäytänteissä. Tämän otsikko on näiltä osin siis sopimuskäytänteet. Ne ovat mukana siis käytänteissä, joilla on vaikutusta sikäli, että tulee myyjille lisäkustannuksia, mutta samalla tavalla kasvaa myös heidän kohtaamansa riski. Tämä totta kai vaikuttaa varsinkin pieniin yrityksiin ja ekoyrityksiin ylipäätään. Käytänteistä on käyty keskusteluakin. On erilaisia käytänteitä, joita on vain yleisempiä esillä. erilaisia käytäntöjä, joista me tiedämme, esimerkiksi myöstyneet maksut, vaihtelu jälkikäteen tarjonnassa, kun myyjät joutuvat tarjoamaan alennuksia ketjuille. Jos esimerkiksi jonain vuonna on ollut hyvä myynti, listaushinnat, supermarket perii hinnan pelkästään siitä, että otetaan listalle tuotteita. Sitten erityismaksut. Supermarketit haluavat erityismaksua siitä, että avataan uusi kauppa tai kalustetaan kauppaa. Kaikki nämä ovat sopimuskäytänteitä. Kaikki tämä lisää supermarketketjujen voittoa ja sitten samaan aikaan puolestaan leikkaa myyjien tuloja ja lisää heidän riskiään. Totta kai tämä on tunnustettu aika laajalti Euroopassa. On myös jo perustettu korkean tason ryhmä ja se on esittänyt uudistuksia, joista yksi olisi käytännössäännöt, kuten meillä on Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa olemassakin. Tietyt käytänteet julistetaan laittomiksi kerta kaikkiaan. Nyt on esitetty, että se voitaisiin toteuttaa Euroopan unionin tasolla aika järkevää. Ehkä jonkinlainen direktiivi voisi tulla kyseeseen, että voitaisiin estää supermarketteja noudattamassa tämän tyyppisiä käytänteitä. On toinenkin mahdollisuus, jonka mainitsen tässä yhteydessä, että jos käytännön säännöt tulevat voimaan, niin ne voitaisiin täytäntöön panna, kuten Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa tilanne onkin, siten, että mukana on täytäntöönpanon elin, joka on riippumaton, eräänlainen valtuutettu. Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on tällainen valtuutettu. EU-tasollakin oli syytä mennä tähän suuntaan, sikäli, että jotkut vähittäiskaupat ovat monikansallisia yrityksiä. Siksi on aika vaikeaa tietää, mikä kansallinen elin oikeastaan käsittelisi mahdollisia käytännön säännöistä syntyviä ongelmia. Ehkä tässä olisi perusteita eurooppalaiselle valtuutetulle tai täytäntöönpanoelimelle käsittelemään asioita ja tapauksia, jotka eivät pysy yksittäisen jäsenvaltion rajoissa. Tässä mahdollista politiikkaa niitä olen tässä nyt esittelyssä. että ensinnäkin meillä on riippumaton, riippumattomat käytännössä säännöt, toivottavasti se toteutuu nopeastikin, mutta sitten samaan aikaan mietitään, pitäisikö meillä olla riippumaton täytäntöönpano elin EU-tasolla, joka yhdistäisi ja käsittelisi tapauksia, jotka eivät sovi yhden valtion rajoihin. Toisin sanoen Tämä oli se ensimmäinen asia, jota halusin käsitellä. Kuten totesin, yleisesti ottaenkin se koskee kaikkia supermarketketjuja, no ehkä nyt ei kaikkia, mutta eri näkökohtia niissä tuotteissa, joita supermarketketjuissa on, eikä se koske pelkästään elintarvikkeita tai viljelijöitä. Toiseksi haluaisin tarkastella asia, joka on yksityiskohtaisempi ja liittyy enemmän viljelijöihin. Nimittäin esitys siitä, että supermarketeilla supermarketien osto saattaa maatalousmarkkinoilla johtaa ongelmiin. Tässä on talousteoriakin taustalla, olen paljon, jos nyt siihen menen, mutta kerron lyhyesti tästä teoriasta ja hiukkasen laajemminkin käsitellä sitä. Perusajatuksena tässä on se, että on, riippuuko tämä sitten kustannuksen rakenteesta alalla. Siellä on oikeastaan kaksi eri tapausta. Ensinnäkin, missä kaikki toimittajat perustavat toimintansa samaan yksikköhintaan kustannukseen. Ja sitten ei tietenkään synny ongelmaa siitä, että supermarkettien vuoksi tulee lisähintaa maatalousmarkkinoilla. Toisin sanoen on tilanne, missä samat kustannuskäyrät ja silloin ei ole oikeastaan tilaa sille, että olisi käytettävissä jotain ylimmäistä markkinavaltaa. Toinen vaihtoehto on, että kustannukset ovat nousevat tai vähimmäiskustannukset ovat nousevat sikäli, että jotkut tuottajat ovat marginaalisempia kuin jotkut muut tuottajat. Tämä koskee käsittääkseni ainakin joiltakin osin maataloutta. Tässä tuossa kaikki tärkeintä on, kun on siinä erityyppisiä yrityksiä ja yksityiset kustannukset vaihtelevat. Niin tässä ongelmana on se, että tässä tavallaan ostajille kannustin vähentää, leikata hintaa, jotta oma voitto kasvaisi. Siis minä, tämä on monopsi hinta Siis näissä olosuhteissa syntyy lisää ongelmia maatalousmarkkinoilla siitä syystä. Ostajat, siis supermarketketjut, ovat saaneet kannustimen leikata hintaa, jotta oma voitto kasvaisi. Totta kai tämän kaikkien hyvin tunnettua taloustieteessä, mutta voi olla, että joillakin aloilla se on myös käytössä maatalousalalla. No niin, sitten mainitsen vain lyhyesti, jos sen täältä löydän. No niin, tässähän se onkin. Tässä on pieni esimerkki kahdesta mahdollisuudesta. Vasemmalla on tapaus, missä kaikilla yrityksillä on sama ö, yksikkökustannus. Ja se on 17 penssiä yksikköä kohden kaiken kaikkiaan. Mikä sitten on tasapainohinta markkinoilla? No, sen täytyy olla 17 penssejä senkin. Nimittäin viljelijät eivät toimita mitään alle sen yksikköhinnan, jos se on vähimmäisyksikköhinta. Ostajat, oli sitten yksi tai sata ostajaa, eivät maksa puolestaan enempää. Tällaista ongelmaa ei siis synny, kun hinta on sama, tämä vähimmäishinta ostaja- ja myyjäpuolella. Sitten oikealla on puolestaan toinen tapaus, missä joillakin yrityksillä on yksi väittäiskustannus, sadalla on ehkä 13 penseä, sitten keskimmäinen ryhmä 50, ryhmää 15 penseä, sitten marginaaliryhmä, jolla on 17 penseä. Mikä sitten on tasapainohinta markkinoilla? Jos on kyse ostajan vallasta, niin se on alle 17 penseä. Toisin sanoen, talousteori osoittaa tämän, että koska tässä markkinatilanteessa on ostajille olemassa kannustin alentaa hintaa alle 17 penssen, niin päädytään tilanteeseen, missä jotkut viljelijät joutuvat lähtemään markkinoilta, jotkut saavat vähemmän tuotteestaan. No niin, minä tässä nyt kuvailen vain teorian puolta. Syy siihen, että ehkä tulee tässä ostajavoima puolella ongelmia maatalousalalla. Sitten tässä en vielä maininnut kalvolla, että aika helposti on osoitettavissa, mitä vähemmän ostaja on, sitä isommat ovat leikkaukset hinnoissa markkinoilla. Tämä nyt on odotettavissa, mitä vähemmän ostajia, niin yleensä on suuntauksena, että mennään reilusti alle 17 pensen. Selvä. Sitten täällä oli yksi kysymys, joka tuli esille, minkälaista politiikkaa voitaisiin tästä yhteydessä sitten harjoittaa. Ja lopetan tällä. Pidämme vielä pari minuuttia. Niin, itse asiassa Oikeastaan minkäänlainen poliittinen toiminta ei ole tässä toivottavaa. Haluaisimme, että markkinat hoitaisivat nämä ongelmat. Mutta jos tällaisia ongelmia syntyy, niin jotain politiikkaa voitaisiin käyttää, vaan tässä kolme esimerkkiä. Ensinnäkin voitaisiin antaa supermarketketjujen ketjujen sopia korkeammista hinnoista. Tämä on ollut esillä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Monet supermarketit lyöttäytyivät yhteen ja päättivät maidon hinnasta kolme penssiä, ehkä kai PR-työn vuoksi, mutta se oli ollut kovin alhainen. Mutta tässä ongelmana on se, että se on ristiriidassa kilpailupolitiikan kanssa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa jotkut yritykset saivat ankarat sakot, hinnan määrittelemiseksi maidolle. Sitten toinen mahdollisuus on se, että maanviljelijät voisivat muodostaa myyjäryhmiä. En usko, että se nyt on kovin hyvästä kuitenkaan, koska ensinnäkin pitäisi olla suuria myyjäryhmiä, jotta sillä olisi minkäänlaista vaikutusta. Tämän lisäksi, vaikka olisikin sellaisia, niin ne määrittelisivät itse tuotteen hinnan, he käyttäytyisivät siis monopolistisesti. Ehkä jotain vastapaino löytyisi supermarketketjuilla, mutta ei se nyt ole kauhean kiva ratkaisutapa. Sitten kolmanneksi, ja siihen lopetankin, on säädellä hintaa. Ehkä se olisi yksinkertaisinta. Nimittäin siihen on paljon vastaansanomistakin, mutta jos on yksilöitävissä olevia tapauksia, mistä kuten mainitsin kustannusolosuhteet ovat, mitkä ovat, niin no niin, minä ehkä kallistun säätelyn puoleen, mutta joku muu toiselle. Mulțumim domnului profesor. Următoarea prezentare îi aparține domnului Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme herra Javier Durieu, Hän on Eurokommersen pääsihteeri ja alustuksen otsikkona on Miten jälleen myyjät voisivat vaikuttaa elintarvikeketjun parempaan toimintaan Euroopassa? Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää siitä, miten Euroopan unioni ja parlamentti ovat ryhtyneet eh, käsittelemään tätä elintarvikeketjun parantamista kaikkien hyödyksi. Olen myös eh, kiitollinen eh, siitä, että vähittäismyyntisektori on myöskin kutsuttu tähän keskusteluun. Euro Commerce edustaa vähittäiskauppaa suurimmasta pienimpiin. Ja kuusi miljoonaa tahoa e, kauppan liikettä on alalla ja niistä 90 prosenttia on pienyrityksiä. Meillä on 30 miljoonaa ihmistä, jotka ovat kaupan alalla e, töissä. Me tarvitsemme tällä hetkellä parempaa mm, tilannetta markkinoilla, jotta pääsemme pitemmälle. Meillä on nyt tässä kuluttajat eh, edessämme. Miljoona kertaa päivässä kuluttaja päättää, mihin tässä kilpailutilanteessa hän menee ostoksille, ja palaan tähän aiheeseen eh, myöhemmin. Meidän täytyy myöskin ymmärtää, että kauppa kauppa on hyvin vähän tekemisissä tai harvoin tekemisissä viljelijöiden kanssa. Ensimmäinen kohta, jonka otan esille, on se, että minun mielestä miten tärkeää on se, että viljelijät saavat reilun hinnan tuotteistaan, aivan kuten esittelijä Bove on mietinnössään esittänyt. Vähittäiskauppa on yhtä riippuvainen tuottajista kuin ostajistakin, kuluttajista. Mikä tahansa talouden eh, ala on sellainen, että ainoastaan terveet eh, kilpailuehdot johtavat siihen, että saadaan hyviä tuotteja, tuotteita, joita voidaan myydä ja voidaan tyydyttää kuluttajan tarpeet. Se, että saamme selvän kuvan elintarvikeketjusta, meidän on katsottava kaikkia ketjun toimijoita, ei pelkästään näkyvimpiä, jotka ovat viljelijät ja vähittäismyyjät. Ja näin Boven näkemys äh, asiakkaiden voimasta ja myöskin jalostusteollisuuden roolista, joka on yli 10 miljardia. Mutta Valitettavasti täällä on pientä eh, sekaannusta vähittäiskaupan kohdalta. Ja nyt haluaisinkin antaa määritelmän. Herra Bove puhuu eh, näistä vääristä tavoista toimia eh, ostajana. Ja meidän mielestämme vähittäiskauppa yleensä, tai siis vähittäiskauppa ei osta suoraa tuottajilta hyödyntäminen ja suhde näihin viljelijöihin ei ole sillä tavalla relevantti, koska me emme ole suoraan tekemisissä tuottajien kanssa. On myöskin tärkeää erottaa toisistaan ostajana toimiminen ja ostajan aseman hyväksi käyttäminen, ja tämä koskee kaikkia sektoreita. Ei ole tarpeen sanoa, että Eurocommerce on tällainen ostaja määräävä asema, se on täysin vastaan per, periaatteitamme. Ja tämä tietenkin koskee myöskin parlamenttia. EU ja kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät työnsä hyvin. Kilpailulainsäädäntö on, on as, kansallisella tasolla riittävää, jotta markkinoiden toiminta voidaan varmistaa. On eräitä tilanteita, joissa sanktioita on annettu, kuten tomaattikeisiä näin, ja se todistaa, että järjestelmä toimii. Ostovoima suhteessa jalostajaan on kuluttajan hyöty, ja se onkin, on myös hyödyllistä hintatasolle. Täällä on UKsta, Yhdistäneen kuningaskunnasta tehty tutkimus 2008. Tukkukaupalla on myönteistä vaikutusta kuluttajan ja silloin kun tukkukauppa on tehokasta, niin myöskin vähittäiskauppa voi antaa kuluttajille eh, parempia hintoja. Tukkukaupan voima vaikuttaa hyvin paljon näihin toimittajiin, eli tämä on siis eh, UK on kilpailuviranomaisten näkemys. Vähittäiskauppa koosta riippumatta, eh, niin sillä on neuvotteluvoimaa ja ostovoima myöskin suurimmalla suurimmalla vähittäisostajalla saattaa jäädä markkinavoimien jalkoihin. On aivan selvää, kenellä markkinavoima on ja kuka voisi sitä väärinkäyttää. Vähittäiskauppa voisi tarjota vielä paremmat hinnat kuluttajille, jos olisi tällaisia eh, lyhyempiä toimitusketjuja ja jos jalostusteollisuudella ei olisi omia ehtojaan. Innovatiivisia tuotteita eh, ja vihreitä tuotteja, tuotteita on tullut markkinoille. Se tuo lisäarvoa kuluttajalle ja auttaa myöskin paikallisia pk-yrityksiä pääsemään, pääsemään markkinoille sen sijaan verrattuna siihen, miten suuret ostajat eh, markkinoilla toimivat. Miten sitten voitonjako? Vähittäiskaupan hinnan kehittyminen riippuu suoraan tuottajahinnoista. Miksi hinnat eivät alentuneet, kysyi esittelijä, ja me olemme samoilla linjoilla. Vähittäis kaupan marginaali on vain 4 prosenttia, joten silloin tässä ei ole kovin paljon liikkumavaraa. Tämä tietenkin liittyy inflaation sektorillamme ja tämä 4 prosentin marginaali on pieni. Se on tuottajapuolella moninkertainen. Tällä tavalla vaikutukset siirtyvät suoraan kuluttajalle. Vähittäiskaupan kilpailun takia voidaan myöskin hyödyntää inflaation vaikutusta. Jos katsomme pitkäaikavälin. aikavälin pitkällä aikavälillä, niin inflaatio 15 vuoden aikana eh, oli 15 prosenttia, kun se todentui vain 1,58. Liikaa hinta-avoimuus johtaisi byrokratiaan ja joissakin tapauksissa se voisi kääntyä itseään vastaan ja rikkoa kilpailulakeja Pove ehdotti raportointia ja se, minkälaiset markkinaosuudet suurimmilla toimijoilla on. Se ei ole toteutettavissa ja se on täysin epärealistinen eh, tavoite. Mutta olemme Boven eh, kannalla siinä mielessä, että elintarvikkeilla keinottelu siihen pitää eh, puuttua. Mitä kauppa voi tehdä viljelijöiden hyväksi? Harvoissa tapauksissa kauppa ostaa tuottajilta eh, suoraan. Ja siksi vähittäiskaupan mahdollisuus auttaa viljelijöitä on hyvin rajallinen. Haluaisin kertoa kahdesta aloitteesta, joka on vähittäiskaupan, jotka on vähittäiskaupassa tehty. Belgiassa vähittäiskauppa päätti nostaa, nostaa maidon kuluttajahintaa 14 eh, senttiä litralta. Mutta vain 15 prosenttia menee vähittäismyyntiin maidosta, loppu menee teollisuudelle. Ja kun teollisuus kieltäytyy antamasta tätä, kieltäytyy antamasta yli kahta senttiä tuottajille, niin siitä ei viljelijöille ja tuottajille ollut sen enempää hyötyä. Siis 14 muuttui 8 prosentiksi. Myöskin yhdistyneessä kuningaskunnassa on päätetty maksaa enemmän jalostussektorille ja 15 senttiä enemmän on päätetty maksaa litrasta kuin aikaisemmin. Vähittäiskauppa edistää paikalliselintarvikkeiden käyttämistä ja myöskin kannustaa vihannesten kalan ja lihan e, käyttöön. Miten me voimme sitten parantaa viljelysektoria? Tämä sektori on hyvin pirstoutunut edelleen monissa maissa ja epätehokas. Parempi organisointi laajalla rintamilla, rintamalla olisi varmaan koko prosessin kannalta hyödyllinen. Ja siksi mietimmekin, onko 1334 asetus sopiva tämän asian korjaamiseen, esimerkiksi maitotuotteiden osalta. Bioluomuruoan tulo markkinoille on eräs esimerkki, e, esimerkki, yksi hyvä esimerkki menneeltä ajalta, ja se on ruokaa, josta kuluttaja on valmis maksamaan enemmän. Että monipuolistetaan valikoimaa ja otetaan paikallisia tuotteita mukaan, on myöskin asia, joka vahvistaa viljelijän asemaa markkinoilla. Vertikaalinen integraatio, josta puhuitte, niin emme ymmärrä, mitä varten viljelijät eivät voisi suoraan myydä kuluttajalle, kunhan vain noudatetaan samoja standardeja ja merkintäsääntöjä. Kaikki ne toimet, joilla tuottajille saadaan paremmat olot ja korkeammat hinnat, ovat tervetulleita. Meidän mielestämme viljelijät ja tuottajat ansaitsevat vakaan tuoton. Ja tällaiset keinottelun vastaiset toimet ovat sellaisia, joihin on käytävä nyt käsiksi. Tästä varmaan käy hyvin ilmi, minkälaisia toimia on tehtävissä. Avoimuus, sitä tarvitaan koko elintarvikeketjun matkalle. Ja aivan kuten puheen johtaja on sanonut, tämän pitää kuitenkin tämän pitää varmistaa kilpailun toteutuminen ja liikesalaisuuksien säilyminen. Nyt päätän puheenvuoroni siihen, että laittomat toimet ja, ja toimet, jotka ovat vastaan sisämarkkinoita, niihin pitää puuttua ja niistä on rangaistuksia. Commerce Cu această prezentare. Kiitoksia. Tämän alustuksen myötä ensimmäinen, ensimmäiset alustukset on nyt käsitelty. Nyt avaan keskustelun Albert Vesala. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, minä olen iloinen, että voimme käsitellä puhe kysymyksissä tätä tärkeää aihetta. Haluaisin kiinnittää kollega Bove tästä hyvästä mietinnöstä. Minä hyväksyn sen hyvin pitkälle. Eräitä toimituksellisia seikkoja kuitenkin tulen siihen esittämään. jotakin pieniä sisällöllisiäkin muutoksia mutta itse en olisi tätä mietintöä paljon eri tavalla itsekään siis kirjoittanut ja hyvin paljon kiitoksia sen esittämisestä. No sitten tästä aiheesta, jota käsittelemme. Aluksi haluaisin ottaa täällä vielä yhden asian lisää mukaan. Mietinnössä pitäisi vaatia, että maksuaika pitäisi olla 30 päivää – koska tämäkin olisi asia, joka parantaisi, parantaisi tilannetta. No, mutta nyt sitten kritiikkiin. Tässä eh, tukukauppa ja vähintäiskauppa. Ja minun on omasta roolista käsi, käsin sanottava, että eh, minä tunnen tilanteen vain Saksassa. Eh, kuluttajat äänestävät kulutustottumuksia tottumuksillaan. Jos ihmiset eivät enää osta kyläkaupasta ja menevät suuriin supermarketteihin, alennushalleihin, e, jotka tarjoavat kaikkein e, ha- e, halvempia tuotteja, nyt siellä käydään jo 55 prosenttisesti vuonna 1995 nämä käynnit olivat vain 27 prosenttia kuluttajista. Meidän täytyy miettiä, mitä varten tilanne on näin muuttunut. Ja sitten yksi selvennys. Muissa maissa asia saattaa olla toisin, mutta Saksassa nämä suuret kauppaketjut antavat hintansa – tiedoksi. Siellä usein lukee alennusprosentit 20-25 prosenttia. Ja ne hinnat, jotka annetaan, jos, jos tuotteen hinta alenee, niin silloin alenee myös kuluttajahinta. hinta. Ja tuotehinnat ovat laskeneet 40, 40 vuoden ajan. Ja, siis nykyään käytetään elintarvikkeisiin 12 prosenttia tulosta ja 60-luvulla se oli vielä 40 prosenttia. Mitä tulee elintarvikekauppaan, niin sielläkin on kysynnän ja tarjonnan laki. Olen ollut mukana yrityksessä, jonka viljelijät, äh, omistajat ja mietimme, miten markkinointi voisi toimia parhaiten. Me voimme kaupan puolella, äh, me emme siis saa siellä suurempia hintoja itsellemme, jos kaikki muut tarjoavat halvemmalla. Kaikki ihmisethän toimivat samalla tavalla, siis suuret viljelijät ja pienet viljelijät. Ja tietenkin maanviljelijä toimii samalla tavalla kuin muut, muut kuluttajat. Hän ostaa bensansa halvimmalta tuottajalta. Ja tietenkin juuston valmistukseen maito hankitaan siitä meijeristä, missä, missä halvimmalta tuotteen saa. Jos vaaditaan liikaa laadulta, tai ei niinkään laadulta, vaan paketoinnilta, niin silloinhan tilanne, e, tilanne tulee sellaiseksi, että suuria in, investointeja joudutaan tekemään. Ja tällaiset menettelyt ovat sellaisia, mihin ei mitään mahdeta. Landwirtschaft insgesamt anbelangt, da haben wir natürlich in Europa Meillä on tietenkin Euroopassa hyvin erilaisia tilaisia, tilanteita. Otan aidon hinnan esimerkiksi. Oikea maidon, maidon hinta. Meillä myydään Bayerista maitoa Italiaan. Ja 50 senttiä on hinta. Ja maitoa myydään kuitenkin paljon halvemmalla Italiaan kuin mitä Saksassa. Saksalaiset haluavat maksaa hinnan tuotteistaan. Mehän emme voi tilannetta siinä mielessä Itävallassa ja Saksassa muuttaa. Jos tuotteita myydään Italian tiettyyn hintaan, niin näin vain on. Luonnonhaitta-alueilla ei maitoa voida tuottaa samaan hintaan maitoa kuin muilla alueilla, eli yhtä ainoata oikeata hintaa ei ole. Minä itse totean, että jo yksi kolmasosa maatalousmaasta on muussa kuin elintarviketuotanto käytössä. Jos kauppa ei nyt pidä varas, varaansa, niin käy niin, että maan viljelijät pian siirtyvät kokonaan elintarviketuotannosta muiden asioiden tuotantoon. Jos energiantuotannossa saa enemmän viljelijä itselleen kuin elintarviketuotannossa, niin on selvä, miten käy. Ja sitten saattaa elintarvikepulaa syntyä. Ja silloinhan tietenkin ne, jotka tuotannossa vielä ovat, E, saavat tuotteistaan paremman hinnan, joten minä uskon, että markkinat hoitavat e, monia asioita. Monet e, maanviljelijät elävät jo aivan äärirajoilla, mitä tuloihin tulee. Meidän täytyy saada tilannetta muutettua niin, että Euroopan maataloudella on tulevaisuus. Kiitos vielä mietinnöstä. Vă mulțumesc și dau cuvântul în continuare domnului Capula Santos. Kiitoksia Capula Santos. Muito obrigado. Eu também queria agradecer. Kiitoksia. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä alustuksesta, mutta mielestäni meidän olisi keskityttävä kes- olennaiseen. Kuulin täällä Eurokomersin edustaja. Hän kertoi vähittäismyyjien tilanteesta ja antoi vaikutelman, että he olisivat lähes uhreja, mutta meidän on keskityttävä siihen olennaiseen asian, että yhteiskuntamallimme on kehittynyt siihen suuntaan, että meillä on täysi tasa-arvo hyvin hajanaisten tuottajien ja välillä ja sitten toisaalta äh, supermarketit ovat keskittyneet voimakkaasti voimakkaasti EU:ssa suositaan vapaata kauppaa. Nyt on pohdittava, kuinka voimme puuttua ketjun alkupäähän. Olemme yhä vakuuttuneempia siitä, että markkinat eivät paranna ongelmia. Päinvastoin me emme siis halua muuttaa tätä kultaista sääntöä koskien yhteiskuntamme toimintaa. Minä olen vakuuttunut siitä, että ilman todellista tehokasta puuttumista markkinoiden toimintaan. Ongelmaan ei löydetä ratkaisua, joka suosisi maanviljelijöitä. Meidän olisi pohdittava, kuinka voisimme puuttua markkinoihin kyseenalaistamatta vapaata kilpailua. En usko, että Edustaja Bove antaa mietinnössään selkeää vastausta. En myöskään usko, että tähän mennessä esitetyt ratkaisut avaisivat meille mitään oikeita teitä. En ole kovin optimistinen. Herra de Schutter esitteli yhden ratkaisun. Hän puhui pienistä paikallisista markkinoista, mutta mehän tiedämme kaikki, että hyvin korkeasti teollistunut, mekanisoitunut tuotanto vastaa suuresta osasta tuotannosta. Ilman sitä yhteiskunnallamme ei olisi mitään mahdollisuuksia selviytyä. Tästä syystä pääsen omaan päätelmääni. Emme voi tehdä mitään alakohtaisia ratkaisuja. Eivät markkinat ratkaise tätä ongelmaa. Tarvitaan poliittisia ratkaisuja poliitikkojen on edesautettava ratkaisun löytä, löytämistä. No minulla ei tietenkään ole mitään taikasauvaa ja yhtä ainoa ratkaisua taskussani, mutta olen vakuuttunut siitä, että ilman tilanteeseen puuttumista, ilman markkinointisääntöjen muuttumista Euroopan unionin tasolla, ilman syvällistä puuttumista nykyiseen markkinointitoimintaan mitään ratkaisua ei löydetä, koska tuottajat yhtäältä ja massiiviset ostajat ja jakelijat toisaalta näiden osapuolten välinen suhde on täysin epätasapainoinen, enkä usko, että markkinoilla ei pystytä edes, edes yhdistämään tarjontaa tai, tai muuten ratkaisemaan ongelmaa. Todellakin korostan, että tarvitsemme poliittisen ratkaisun. Tarvitaan puuttumista markkinoihin kuitenkin niin, että emme kyseenalaista tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja taloudellista järjestelmää, jolle EU nojautuu. Vă mulțumesc. Le amintesc colegilor care intervin că au de asemenea posibilitatea de a adresa Kiitoksia nyt. Pyydän puheenvuoroja. Voitte myös esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Herra Lion. Niin, pari huomiota näihin puheenvuoroihin tähän asti. Rose Clarkin näkemykset ovat mielenkiintoisia liittyen valtuutettuun ja varsinkin hänen esityksensä siitä, että meillä pitäisi olisi myös eurooppalaiset ulottuvuudet, kun useimmat vähittäiskauppaketjut toimivat yli rajojen, eikä ole kauhean helppoa, jos valtuutettu perustettaisiin, kuten ainakin on suunniteltu Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa ehkä voitaisiin miettiä, olisiko se yksi mahdollisuus myös EU-tasolla. Ihan olennaista olisi kuitenkin, että jos valtuutettu on tämä ratkaisu, niin tarvitaan jonkinlainen oikeudellisesti täytäntöön pantava koodi, niin että hänellä on kykyjä ryhtyä toimiin epäreiluja käytänteitä kohtaan, jos ketjut niitä toteuttavat. Olisi kiva, oli kiva kuulla myös siitä, miten läpinäkyvyys toimisi niin, että nimetään syylliset. Mitä vaikutuksia tällä on, jos ollenkaan jalostajien vähittäiskauppioihin, tai tässä ehkä osoitettiin sormella maatalousalaa, koska vaikuttaa, että siellä on parempi kate joskus kuin kriisiaikana muuten. Tässä pari tärkeintä asiaa, joihin haluaisin näkemyksiä asiantuntijoilta. Mulțumesc în continuare are cuvântul domnul Hausling. Kiitoksia. Sitten Hausling. Ich äh, darf besonders äh, Herrn Satter denken. Niin, minä haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, koska siellä on hyvin monia sellaisia äh, näkemyksiä, jotka ovat kiinnostavia, vaan sanot, kuten esimerkiksi, että maataloudella on ongelmia muuallakin kuin Euroopassa. Ja on myös hyvä, että siinä on viitattu muihinkin mietintöihin ja sellaisiin kehityskulkuihin, joita meidän täytyy tarkkailla Euroopassa. On, on aivan selvää, että maatalous on heikoissa kantimissa. Ja sitten mitä tulee vähittäiskaupan rooliin, niin en aina kaikkea usko, koska kaikenlaisia erilaisia rakenteita on. Bove on hyvin selkeästi täällä sanonut, että pitäisi noudattaa suurta avoimuutta. Sitähän ei vielä ole. Me, meidän täytyy saada avoimesti asiat esiin. Ja sitten se vaatimus, että 20 suurinta firmaa eh, julkaisisi eh, menettelytapansa, niin eihän se eh, silloin olisi mitään reilua kilpailu kykyä, koska monissa maissa on vain kaksi tällaista suurta eh, yritystä, joten tämä ei ole reilun kilpailun mukaista. Jos me nyt tarpeeksi eh, vakavasti tämän asian eh, otamme ja puhumme maatalouden tuesta, se se, että miten me maksamme suoria tukia maanviljelijöille, niin se on hyvin tärkeä näkökanta sekin. Sitten kysyisin puheenvuoron pitäjiltä, että jos tällainen ombudsman tai jonkinlainen vapaaehtoinen sääntely ja neuvottelukoodi on, niin riittääkö se vai pitäisikö tehdä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, jotta markkinat toimisivat paremmin? Ja täällä myös sanottiin, että nämä reilun tuotteen eh, kauppa, eh, niin mehän täytyy katsoa, mistä päin asiat lähtevät liikkeelle alhaalta ylöspäin. Onko sellaisia toimia, mitä kauppa itse voisi tehdä vai mistä, mi, mihin asioihin pitää puuttua lainsäädännöllisesti, jotta kaupan muodot muuttuvat reilummiksi? Sitten nämä julkiset hankinnat, kun näin paljon julkista hankintaa on, niin niiden täytyy toimia edelläkävijöinä. Me voimme myöskin käyttää julkisten hankintojen lainsäädäntöä hyväksemme. Nykyään siellä, siellä voidaan ehtoja muuttaa, nythän on vain hinta ainoa tekijä. Meidän täytyy aivan konkreettisesti tämän keskustelun päätteeksi saada tuloksia syntymään, jotka auttavat tuottajia tässä ketjussa. Sitä minä odotan tältä keskustelulta, eikä, eikä ole riittävää, jos täällä vain jotakin pieniä vinkkejä tämän päivän aikana saadaan, vaan tässä pitäisi ihan oikeita konkreettisia toimia voida ehdottaa. Vă mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Alves. Kiitoksia. Seuraavaksi Aldes. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que estamos aqui perante um assunto que... Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt täytyy sanoa, että tämä on hyvin tärkeä asia aivan päivittäisessäkin elämässä. Kyse on maatalouspolitiikasta, markkinoista ja siitä arvosta, jonka maanviljelijät markkinoilta saavat se on kasvamassa määrin tärkeä. Me täytyy tietää, miten markkinat toimivat. Jos ajatellaan markkinahintoja näinä päivinä, päivinä niin on no, kuluttaja oikeastaan määrittelee, no niin minä olen valmis maksamaan niin ja niin paljon tästä ja tästä. Oikeastaan vähittäiskauppa jakaa tämän hinnan puolestaan ketjun muun osan kanssa. Siinä on vastakkain tavallaan vähittäiskaupan tuot, tulot ja tuottajan tulot. Tässä täytyy tarkastella koko ketjua, mukaan lukien jalostus. Tästä syystä kaikilla tasolla täytyy noudattaa mahdollisimman suurta läpinäkyvyyttä, seurattavuutta. Täytyy seurata siis, minkälaisia käytäntöjä näissä suhteissa on, kilpailukäytänteet, missä määrin puolestaan rikotaan nykyisiä kilpailusäännöksiä – Nimittäin suuri osa ongelmista, kuten täälläkin on jo todettu, ehkä johtuu siitä, että lainsäädäntö on mitä on tällä hetkellä. Usein meillä ei ole edes mahdollisuutta toimia, ei ole minkäänlaista valvontaelintä esimerkiksi. Jos ajatellaan, kun jakeluosa on kasvanut paljon, sen kapasiteetti on kasvanut, ja nykytilanne on mikä on kansallisilla markkinoillakin, niin ei välttämättä löydy kaikkiin kysymyksiin vastauksia. Toisin tason ei löydy yhteisen tason vastausta, kun kuitenkin markkinat ovat maapalloistuneet. On monenlaisia käytänteitä ja hyviä käytänteitä kansallisesti, erilaisia tahoja ja elimiä. Nyt täytyy miettiä, miten se toteutuu yhteisön tasolla. Tätä täytyy seurata kaikilla tasoilla täytyy esimerkiksi seurata erityisen tarkkaan joitakin tuotteita. Voidaanko edelleen hyväksyä esimerkiksi sitä, että jotkut tuotteet, kuten maito, maito riisi, ovat tuotteita, joissa hinnat ovat kovin alhaiset, vaikka ne ovat äärimmäisen tärkeitä tuottajan tulojen kannalta. Miten voidaan hyväksyä tänä päivänä tätä tilannetta? Ei voida hyväksyä, että jakelija ja sen omat merkit vaikuttavat myös tähän hinnan tasoon. On kauppien, kauppojen omia merkkejä, se, siihen vaikuttavat puolestaan suunnittelut ja sijainti hyllyssä. Kaikki tämä vaikuttaa tuloihin puolestaan ketjun alkupäässä, siis myös tuottajan tuloihin. Näihin täytyy löytää vastaus myös lainsäädännössä. Mulțumesc. Doamna McGuinness, vă rog. Seuraavaksi McGuinness, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'm conscious of time. Kiitoksia. Tiedän, että aikarajoituksetkin on meniinpä pari täsmällisempää kommenttia, joihin haluaisin huomioita. Meillä oli interryhmänkin kokous tästä aiheesta. Mitä puhujat ajattelevat ajatuksista, joita tuottajat ovat esittäneet ja tahot, jotka hoitavat supermarkettia, nimittäin, että meidän pitäisi jotenkin rajoittaa yhden vähittäiskaupparyhmän asemaa markkinoilla, esimerkiksi 20 prosenttia vain markkinoista. Ja tuottajat ovat sanoneet, että jos kun olisi näin suuria keskittymiä vähimmän toimijoita, niin he voisivat paremmin myydä tuotteitaan, niin tämä olisi kuluttajillekin eduksi, eikä toisin päin itse asiassa. Sitten täällä puhuttiin myös yksityisistä merkinnöistä. Minun mielestäni tässä oikeastaan viedään tuottajien lisäarvoa ja se hyödyttää vähimmäiskauppaa. Mitä mieltä olette, jos tällaiset yksityiset merkinnät elintarvikealalla kiellettäisiin, kun siinä vain oikeastaan kopioidaan alkuperäistä? Näihin haluaisin pohdiskelua. Kiitos. Mulțumesc, are cuvântul domnul Danielis. Dane... Kiitoksia sitten Danielis. Όλοι συμφωνούμε ότι ο παραγωγός εκτίθεται στην αγορά. Kiitoksia, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tuottaja on altistaa itsensä markkinoille. Voi menettää myös tulonsa markkinoille. Mitä, mitkä ehdot sitten vallitsevat markkinoille sääntelevät näitä tuloja. Maataloustuotemarkkinoilla on vähän vakautta ja tämä voi vielä vaikeutua tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen takia. Esimerkiksi polttoaineiden vienti on aiheuttanut hintojen räjähdysmäistä nousua. Elintarvike tuote ketjussa tuottaja loppujen lopuksi maksaa viulut, koska hänellä on vähän neuvotteluvaltaa ja hän altistuu myös eh, sopimattomille kauppamenettelyille. Komissio sanoi että avoimuutta puuttuu. Meidän olisi siis vaadittava tuottaja eh, täyttämään markkinoiden säännöt. Tämä on järkevää ainoastaan, mikäli markkinat toimivat avoimesti. Ja jos ei ole mitään sopimattomia kapunpitomenettelyjä, koska jollakin tavalla altistamme maanviljelijät tilanteelle, jossa hän on täysin suojaton. Komissiolla on nyt tiekartta toimitusketjua varten, mutta meillä on välitön ongelma, joka on ratkaistava välittömästi. Minun mielestäni komission ratkaisut edellyttävät paljon aikaa, eivätkä ne välttämättä ole tehokkaita. Siellä sanotaan esimerkiksi, että olisi, olisi lisättävä maatalousketjun e, toimivuutta tuottajien kautta, esim, mutta EU on epäonnistunut tässä järjestöteoriassa tarjoavat e, ratkaisun keskiverto maanviljelijöille sanotaan, että pitäisi antaa lisää aikaa, nyt ymmärrettäisiin kuinka tämä tuotantoketju toimii. No siitä vaan, mutta eivät tuottajat voi jatkaa tilanteessa, jossa ne ovat alttiina markkinoille eikä tiedetä, mitkä säännöt ovat ja missä ne eivät voi tasavertaisesti kilpailu muiden kanssa. Tarvitsemme siis toimia, joilla ratkaisu löydettäisiin löydettäisiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tarvitaan radikaaleja ratkaisuja sitä pitkän aikavälin varten. Edelleen olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti tuottajajärjestöihin ja pohdittava, miksi ne eivät ole toimineet. Mahdollisimman pian olisi tarkasteltava, kuinka voisimme parantaa käytäntöjä, jotta ongelmia voidaan ratkaista erityisesti yhteisön tasolla. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai päivän teksti on tärkeä kahdellakin tasolla, maailman mittakaavassa Euroopan tasolla. Nimittäin jos voitto on epäterveellistä, niin se on se, että voitto maksimoidaan pelkästään. Se haittaa ainakin jotain toimia, useitakin toimintaketjuissa nähdään, että kun väittäiskauppa, jakelu painostaa myös jalostajat tuottaja, niin heistä puhutaan aivan liikaa, koska jos ajatellaan tätä korkean tason ryhmää, niin halutaan parempaa sääntelyä sielläkin ma- maitomarkkinoille. Mutta he ovat paineen alla ja siksi heihin pitää kohdistaa toimintamme. Herra Clarkille kysymys tässä tapauksessa noin Euroopan tasolla, kun ajatellaan tätä pohdiskelua, niin jossain vaiheessa tarvitaan ratkaisu, markkinoiden parempi sääntely. Jos ajatellaan Eurooppaa nyt, niin se, että kulut heittelehtävät kovasti. Enää ei saa työstään kunnon palkkaa minun alueellani. Viljelijät saavat 70 prosenttia tuloistaan Euroopan tuista, ei työstä. Ei sääntelyä niin, että julkinen valta on mukana. Jos tässä joutuu luottamaan vain ketjuun, niin, niin aika vaikeaksi tuntuu käyvän reilun suhteen luominen eri toimijoiden välillä. Siis tämän kustannuksen täytyy tietenkin vaihdella. Maataloustuotanto vaihtelee vuodesta toiseen, on hyviä vuosia, niistä nautittakoon, mutta nyt tänä päivänä hyvät tuotantovuodet johtavat siihen, että viljelijät eivät kovin paljon hymyile, koska se ei kuitenkaan vaikuta tuloihin. Tarvitaan siis varastointi- ja varastointityhjentämiskapasiteettia. Jos hän tätä kär, valuutta käärmettä aikanaan tunnelissa, tarvittaisiin tällaista, käytän siis julkinen valta sääntelyä, juu vai ei. Sitten haluaisin Bovin erimoista työtä kiittää, se nyt on itse selvää, mutta sitten herra Stytter on, Stytter on tehnyt YKssa hyvää työtä, viitaten hänen puheenvuoronsa, niin totta kai, joka puhuttelee meitä kovasti. Ajatellaan näitä keinotteluja mekanismeja maatalousmarkkinoilta. Se on äärimmäisen shokeraavaa. Mutta eikä voisi suuntausta käyttää, En ole kuullut puhutaan VTOsta tänään. Mutta VTOssa maataloustuotteet kyllä tai ei. Ja toiseksi, eikö VTO nyt ole joutumassa harhaan toiminnassa ajateltaisiin, että kansainvälinen kauppa köyhyyttä vähentäisi. Meillä on miljardi aliravitsemusta kärsivää ihmistä maailmassa, niinpä ehkä VTOn kautta, kehitysjärjestöjen kautta, ja nyt tässä lopettelen puheenjohtaja, ainakin jonkinlainen kannanotto syntyisi maatalouden tiimoilta, kehitys, kauppa, mukaan lukien niin, että syntyisi ajatus siitä, että kehitettäisiin vähemmän kehittyneitä maita siten, että olisi jonkinlainen elintarvikeomavaraisuus omaa tuotantoa kulutettaisiin, ettei siirretä planeetan kulmalta toiselle elintarvikkeita tai raaka-aineita. Tässä herra Stytter varmasti mainitsi myös tämän omavaraisuuden. En tiedä, onko samaa mieltä, tai ehkä on. Kiitos. Mulțumesc. Mai avem încă șase solicitări de a lua cuvântul pe care... Kiitoksia. Kuusi kollegaa ovat vielä pyytäneet puheenvuoron, mutta jo otamme nämä toisessa keskustelussa. Nyt annan puheenvuoron Euroopan äh, talous- ja sosiaalikomitean edustajalle. Olkaa hyvä. Sí, buenas tardes. Y gracias a esta comisión. Iltapäivää ja kiitoksia kutsusta tulla tänne valiokuntaan. Näin myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitea voi jakaa pohdintansa koskien tätä tärkeää asiaa siitä, kuinka voisimme tasapainottaa, eli tarvikeketjun voimatasapaino. Olen Navarro, tulen tuolta ETSKsta ja olen esittelijänä koskien komission tiedonantoa ja tarvikeketjun toiminnan parantamisesta. Tämä äh, etsk lausunto on parhaillaan työn alla. Olemme juuri järjestämässä suurta kansainvälistä konferenssia Valensiassa 4. kesäkuuta ja toivomme, että Euroopan parlamentti tulee sitä tukemaan. ETSKn äh, lausunnossa haluaisin äh, korostaa tiettyjä suuntaviivoja. Ensinnäkin äh, olemme selkeästi sen puolesta, että luotaisiin yhteiset eurooppalaiset puitteet. Toivomme selkeitä avoimia pelisääntöjä, jotka pätevät kaikkialla Euroopan unionissa komission on harmonisoitava sääntöjä. Kannatamme myös joissakin tapauksissa sitä, että tehtäisiin päätöksiä, jotka olisivat myös sitovia. Olen vakuuttunut siitä, että suurin osa täällä läsnäolijoista ovat yhtä mieltä näistä Euroopan komission analyyseistä ja sen asiakirjoista kirjeistä, Niitä on ollut useita. Tiedonantoja on ollut paljon elintarvikkeiden hinnoista, elintarvikeketjusta, korkean tason työryhmistä ja niin edelleen. Varmasti olemme yhtä mieltä siitä, kuinka komissio kuvailee tilannetta. Uskon, että olemme yhtä mieltä siitä, kuinka komissio tunnistaa ongelmat ja alan heikkoudet. Tietenkin halutaan keskittyä ketjun toimintaan, mutta erityisesti halutaan kiinnittää huomiota ketjun kahteen heikoimpiin lenkkeihin, kuluttajien ensinnäkin ja toisekseen maanviljelijöihin. Meidän näkemyksemme on se, että nyt on ryhdyttävä toimintaan. Pelkät kertomukset ja analyysit eivät enää riitä, vaan tarvitsemme välineitä, tarvitsemme konkreettisia toimia, joilla voidaan tasapainottaa tilannetta, koska on tämä keskustelu menee paljon pidemmälle kuin se ei ulota vain elintarvikeketjun, kuten Jose Bove sanoi, tämä on paljon syvällisempi keskustelu siitä, minkä tyyppistä maanviljelyä haluamme Euroopan unionissa, kuinka haluamme arvottaa näitä tuotteita. Hyvin lyhyesti haluaisin konkretisoida äh, lausunnon joitakin näkökohtia. Täällä on kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin, kuinka voisimme edistää kestäviä äh, markkinasuhteita. Meidän on suosittavaa sopimusten laatimista ja otettava käyttöön myös mahdollisesti sitovia lausukkeita. On torjuttava äh, sopimattomia kauppamenettelyjä ja laadittava hyviä käytäntöjä, joita, joita valvotaan jonkinlaisen asiamiehen tai komitean tai muun valvontaelimen taholta. Kansainvälisellä, kansallisella tasolla on harmonisoitava kilpailusääntöjä ja tarvitaan avoimuutta. Se ei tarkoita, että joka kuudes kuukausi luodaan hintaseurantaa, vaan se tarkoittaa, että meillä olisi välineitä, joiden kautta voidaan nopeasti reagoida, voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti, kun seurantakeskus osoittaa, että markkinoilla on vääristymä. Sitten no, viimeinen seikka on, kuinka kilpailu voidaan parantaa, on parannettavan toimialan välisiä järjestöjä. On myös pohdittava, toimivatko tuottajajärjestöt tehokkaasti, antavatko ne palveluja maanviljelijöille, ovatko ne tuottavia. Täällä kreikkalainen edustajakin puhui tästä, kuinka voidaan muuttaa tuottajajärjestöjä toimittaa niin, että niistä tulisi tehokkaita. Sitten vielä lopuksi haluaisin ottaa esille markkinoiden ja sääntelyn purkamisen. Kapule Santos totesi, että Täällä on vallalla tiettyä pessimismiä. Minä olen kuitenkin optimisti, koska en puhu mistään, emme puhu eh, toimista, jotka merkitsevät suuria kustannuksia, vaan kyseessä on se, että tarvitaan poliittista tahtoa, selkeää poliittista tahtoa niin, että tasapaino elintarvikeketjussa saadaan paremmaksi. Kiitoksia. Mulțumesc. În încheierea acestei prime părți a dezbaterii am să dau cuvântul... Eh, Kiitoksia. Nyt olemme saaneet eh, loppuun tämän ensimmäisen keskustelun ja nyt annan puheenvuoron asiantuntijoille niin, että he voivat reagoida lyhyesti näihin puheenvuoroihin. Annan puheenvuoron Desuterille, olkaa Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä haluaisin reagoida kolmeen kommenttiin, jotka täällä tehtiin. Ensimmäinen niistä koskee Rova McKinnesin kysymystä, ja tämä oli kysymyksessä mm, e, e, merkinnät ja standardit, joita elintarviketeollisuuden yhtiöt käyttävät. Tämä on hyvin vaikea e, tilanne, missä alkaa merkintä ja mistä sitten alkaa tämä firman oman maineen kerääminen merkkien myötä ja ikään kuin tällainen imagon luominen, joka saa asiakkaat pysy, pysymään yrityksen asiakkaina. Sitä on hyvin vaikea erottaa pelkästä merkinnästä. Tämä voi liittyä tuotantotapoihin ja, ja myös tietenkin hintaan. Vuoden 2005 direktiivi epäreiluista kaupan menettelyitä, joka korjasi vuonna 1984 tehdyn direktiivin. Tätä uudempaa direktiiviä voitaisiin käyttää systemaattisesti ja miettiä sitä, että mikä on tällaista virheellistä mainostamista – Samalla tavalla kun firmalla on käytännessäännöt, niin sen, niitä täytyy noudattaa ja jos näin ei ole, niin viranomaiset voisivat antaa sanktioita. Ja samalla tavalla voitaisiin käyttää keinoja sellaisia firmoja vastaan, jotka merkinnöissään antavat harhauttavaa tietoa. Kansalliset viranomaiset voisivat mitä pikaisemmin järjestää tällaisen järjestelmän. Sitten kuluttajatiedotus. Nyt liian usein on hyvin vähän tietoa kuluttajilla näistä eri merkinnöistä. No, mikä liittyy kestävään kehitykseen, sosiaaliseen puoleen, ympäristökysymyksiin. Ja tällä tavalla kuluttaja joutuu päättelemään, että mitä siellä taustalla on. Tiedotuskampanjoita tarvittaisiin lisää ja sitten täytyisi myöskin valvontajärjestelmä e, kehittää näihin e, merkintöjen valvomiseen. Sitten haluaisin e, herra Tavelan kysymykseen näistä kurssien volatiliteetista. Tämä on todellakin vaikea ongelma tuottajille ja tämä ongelma sen kun kasvaa. Volatiliteetilla on tietenkin monia syitä. Me tiedämme, minkälainen eh, tämä sykli on. Välillähän tulee ylijäämää ja välillä sitten on alijäämää. Ja se, että kysyntä ja tarjonta ei aina, eivät aina ole suhteessa toisiinsa. Mutta tässä on uutena tekijänä keinottelu. Eräs asia, josta kuitenkaan ei ole puhuttu, on, on, on energia, jota tarvitaan maataloustuotannossa. Nyt kun energiamarkkinat ja elintarvikemarkkinat yhdentyvät, niin silloin tämä hintojen vaihtelu sen kuin lisääntyy, koska maataloushintojen, maatalouden hinnat riittyvät aivan kiinteästi polttoaineiden hintoihin. 1941 kilokalori riitti 2,2 kalorin tuottamiseen. Ja nyt suhde on aivan toinen. Nyt 20 kertaa enemmän tarvitaan energiaa. Eli eh, tämä on nyt lisääntynyt tämä riippuvuus fossiilisista pol- polttoaineista hyvinkin merkittävästi, joten tätä volatiliteettia pitäisi pystyä hillitsemään elintarvikevarastot sillä tavalla, kun täällä äsken puhuttiin. Ja mm, erityyppiset varastojen ostamiset viranomaisten taholta, tällaisia tasaustoimenpiteitä voisi tulla kysymykseen. No sitten OECDn rooli. Täytyy nyt vaihtaa näkökantaa tuotanto on keskittynyt tuottavimmille alueille ja siellä tällainen duaalimalli on ollut suosittuna. Ja sillä tavalla pienet tuottajat ovat jääneet jalkoihin, jotka kuitenkin tarjoavat hyvin monia palveluita muille ja paljon tuotteita, joista he eivät saa oikeudenmukaista hintaa. Minä haluaisin OECDssä Eh, kannustaa sellaista menettelyä, että kukin maa eh, laatisi markkinasääntelymekanismit, jotka olisivat joustavat, ei pelkästään tarjontaa eh, hallittaisi, vaan huolehdittaisiin siitä, että elintarvikkeita riittää. Tässä pitäisi poistaa polkku, polkumyynti, mutta pitäisi myöskin luopua vientisektorin Eh, tukemisesta, kuten tähän asti on aina tehty. Domnul professor Clark pentru două minute. Kiitoksia sitten herra Clark, kaksi minuuttia. Yes, Niin, olen anteeksi, en nyt kaiken nimiä saanut. Mutta tässä on mainittu moneen kertaan valtuutettu, käytännössäännöt. Mitä minä nyt olen nyt ymmärtänyt, niin EUn tasolla – taloudellinen foorum on miettimässä, tarvittaisiko käytännön sääntöjä, eikä se vielä päätöstä ole tehnyt, että voi olla, että ei näin päätöstä tehdäkään, mutta ainakin se on työn alla. Ja kuten totesin niin yhdistyneessä kuningaskunnassa Irlannissa on suunnitelmia valtuutetusta. Joku otti esille sen, että Pitäisikö olla vaihtoinen? Pitäisikö olla juridisia toimenpiteitä? Meille ei ole tarkoitus ottaa oikeudellisia toimenpiteitä valtuutetun kohdalla, vaan niin, että hän saa oikeuden itse ratkaista kiista-asioissa. Siksi se on paljon joustavampaa. Ei se ole mikään juridinen juttu. Ei tarvitse mennä käräjille. Valtuutettu kuulee molempia osapuolia käsittääkseni ja hän saa itse päättää, kuka on oikeassa siinä tilanteessa. Etuna ainakin se, että se on hyvin joustava lähestymistapana. Puheenvuoroissa, kuten kysymyksissäkin, tuli esille myös kilpailun lainsäädännön soveltaminen. Nyt kai ongelmana, kuten tietänettekin, on se, että 82 artiklaa ei sovelleta tällä alalla nykyisellään ainakaan, tai nykyisen numero on 82, koska supermarketeilla ei ole EU-tasolla merkittäviä markkinaosuuksia. Ei nyt ole puhe Microsoftista ja sillä saattaa olla 80 prosenttia joistakin markkinoista. Ei ole lähelläkään, olla lähelläkään tätä tilannetta elintarvikeissa. Sitten se, sitten se vaikuttaa kilpailusäännöstön soveltamisalaan, eli nyt sitä ei sovellettaisikaan keskittymien elintarvikealalla. Joku täällä esittikin, että pitäisi supermarket-yhtymille panna katto, mutta entäpä sitten Microsoft, jos supermarkettien kokoa rajoitettaisiin ehkä 10-20 prosenttia markkinoista, niin entäpä sitten Microsoft, jolla on 80 prosenttia. En siis oikein usko, että kilpailusäännön aiheuttavat ongelmat nyt ovat niin tärkeitä. Joku mainitsi yksityiset merkinnätkin. On hyviä ja huonoja asioita yksityisissä merkinnöissä. Ei se ole mustavalkoinen asia. Ainakin hyvä puoli se, että saa halvemman tuotteen jos on joku sen sijaan, että olisi tunnetumpi brändi. Sitten vielä lopuksi puuttuisin kysymykseen, joka liittyy herrat Paratella parempi sääntely ehkä markkinoilla maatalousalalla. Se on vaikea juttu. Euroopan unionihan on menossa kohti vähempää sääntelyä ympissä pyritään vähemmän kuluttamaan käsittääkseni. Minä nyt esitin että esimerkiksi maitomarkkinoilla voitaisiin ajatella jonkinlaista sääntelyä. Se, että jos joku nyt määrittelee hinnan, niin etu on, että hallitsee hintaa Totta kai etukäteen täytyy suunnitella. Jos tuotetaan liikaa maitoa, niin sitten hintaa leikattaisiin seuraavana vuonna, mutta sitä on helppo soveltaa. Mutta sitten markkinoilla, missä tuloissakin on vaihtelua, kuvittelisin, että ehkä maidon puolella, mutta markkinoilla, jossa kysynnän ja tarjonnan olosuhteet vaihtelevat, niin täytyy myös ajatella tulojen vakautta. Siksi pelkästään hinnan asettaminen ei riittäisi, vaan tarvittaisiin myös vakiinnuttavia toimenpiteitä tuloissa. Selvä. Mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc și pentru înțelegere, dar timpul este Kiitoksia, hyvä professori. Kiitoksia tästä tiivistä puheenvuorosta. Sitten Dyrien. Nyt aikaa on vähän ja nyt ajattelin puhua vain kolmesta asiasta. Ensimmäinen on herra Tarabellan näkemys tästä volatiliteetista. Me voimme varmaankin tote, todeta se, mitä herra Schutter sanoi. Volatiliteetti on paha kaikille paitsi keinottelijoille ja jotakin on sen asian eteen tehtävä. Sitten tämä valtuutettu kysymys, hyvin kiinnostava sinänsä. Nämä valtuutetut yleensä puolustavat kuluttajien etua. Ja en nyt oikein ymmärrä, eh, miksi jalostajan ja eh, vähittäiskaupan välillä pitäisi olla tällainen, sehän pitäisi olla vähittäiskaupan ja suurten, eh, siis tuottajien ja suurten ostajien välillä, koska silloinhan se puolustaisi tuottajia. Tällainen eräs järjestö, joka käsittelee kyseistä asiaa, ei ole ehdottanut valtuutetun viran perustamista yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tietenkin se, että miten tällainen valtuutettu ja mikä virka olisi, niin sehän riippuu tietenkin kustakin laista. Nykyinen lainsäädäntö riittää, mutta sitä täytyy panna täytäntöön paremmin kuin mitä nykyisin tehdään. Haluaisin myöskin todeta, että tällainen eh, valtuutetun, eh, valtuutetun olemassaolo edellyttäisi lain, tai meillä on jo laki, joka edellyttää pakkosovittelua, joten tällainen eh, valtuutetun virka ei olisi hyödyllinen. Mutta sitten kaksi Rova Guinnessin kysymystä, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä. Hän puhui vähittäiskaupan markkinavoimasta. Hyvin suuret vähittäiskauppiat eh, Ranskassa eh, pyörittävät 30 prosentin osuutta 24 eh, tuottajan tuotteista. Kolme suurinta Espanjassa hallitsevat puolta markkinoista ja limonadin tuottajat ovat 90, 19 prosentin, vitsat 17 prosentin taholla, tasolla ja olut myös samoilla linjoilla. Sitten yksityiset merkinnät ja niiden kieltäminen. Näitä merkintöjä ei ole sattumalta, vaan ne ovat kuluttajan pyynnöstä. Ne jakavat tietoa ja niiden takana on yleensä PK-yritykset. Marks Spencer, sillä on 99 prosenttia tällaisia e, merkintöjä ja kuluttajat pitävät siitä. Jos me katsomme maidon tuottajia, että Marks and Spencers maksaa korkeimpia tuottajahintoja maidon tuottajille. acesta am încheiat prima parte a audierii. Kiitoksia. Tähän päätämme kulmistilaisuuden ensimmäisen osan ja siirrymme toiseen osaan. Aloitamme Franz Sinabellista. Itä- vallan taloudellisen tutkimuksen instituutista. Hän kertoo siitä, kuinka Euroopan elintarviketoimitusketjusta saataisiin kestävämpi maanviljelijöille, kuluttajille ja ympäristölle. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, thank you. Thank you for the invite. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta. Tämän kuulemisen aiheena on oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille. Oma alustukseni liittyy siihen, miten tämä olisi kestävämmällä pohjalla viljelijöille, kuluttajille ja ympäristölle tämä elintarvikeketju Euroopassa. Kun tarkastelee otsikoita, niin huomaa, että kussakin voisi puhua helposti 10 minuuttia. Minä keskityn alustuksessani reiluihin, oikeudenmukaisiin tuloihin. Nimittäin oikeudenmukaiset tulot ovat jotain muuta kuin oikeudenmukaiset hinnat. Oikeudenmukaiset hinnat ovat kyllä tärkeitä nekin. Ensinnäkin, miten määritellä kestävä kehitys? Sitten pohdiskelen kestävää kehitystä jossakin jäsenvaltioissa. Lopuksi esitän vaihtoehtoja politiikalle, kestävässä kehityksessä, maataloudessa, tarjontaketjussa ja kuluttajien kannalta. Maatalous tuottaa elintarvikkeita ja kuitua. Ne ovat tärkeimpiä, mutta muitakin kuin raaka-aineita. Ne ovat tärkeitä. Nimittäin esimerkiksi palvelut. Me tiedämme kaikki, että maatalouden palveluiden osuus on 10-15 prosenttia joissakin jäsenvaltioissa. Sitä veitsi muita monitoimituotoksia, tuotoksia, joiden osuus on tärkeä sekin maataloudessa. Maatalous muuttuu. Aikaisemmin työn tuottavuus kasvoi ja nyt on huomattu puolestaan, että tuottamuus kasvaa vähemmin monissa jäsenvaltioissa. Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. No sitten haluaisin jotenkin määritellä kestävä kehitys alueellisessa ja maaseututaloudessa ympäristössä. Käytän tässä unkarilaista taloustieteilijää tässä apuna, koska hän on kehittänyt pyramidin. Tämän pyramiinin pohjalla on useita elementtejä, jotka ovat oikeastaan pohjana sillä, mitä me pidämme objektiivisena yhteiskunta. Ensinnäkin ympäristöä tarpeetonta edes sanoakaan, että tarvitsemme hyvän ympäristön, joka on perusta myös maataloudelle, jotta voimme estää vahingot ympäristölle. Me tarvitsemme sosiaalisia instituutioita, jotka helpottavat hyvää korkeaa työn tuottavuutta toimivan ympäristön pohjalta. No nyt hetkinen työn tuottavuuden parissa. Se oikeastaan perustuu ennen kaikkea koulutukseen. Mitä enemmän koulutamme maanviljelijöitä, sitä suurempi mahdollisuus on siihen, että saavat tuotteistaan hyvän hinnan. Viime kädessä tavoitteena on elämänlaatu ja eh, korkea elintaso. Ei korkea hinta, vaan korkea elintaso. Nimittäin Usein, jos on halvat hinnat, niin siihen liittyy usein myös huonoin laatu. No niin, katsotaan tätä monirakenteisuutta maataloudessa Euroopan unionissa. Minä uskon, että monessa jäsenvaltiossa viljelijät työskentelevät alueilla, jotka ovat tiiviimmin asuttuja kuin monissa muissa, muissa maissa, kuten Luxemburgissa, Alankomaissa ja niin edelleen. Maanviljelijät toimivat omillaan ja sitten seuraavaan myydään 20 kilometrin päässä, kuten Pohjoismaissakin usein, mutta lähellä kuluttajaa suoraan. Tämä on tilaisuus myös viljelylle lisätä tulojaan. Nyt tässä kaaviossa on noin 500 pistettä. Kukin piste edustaa aluetta Euroopan unionissa. NUTS, kolme alueet, eli monta aluetta. Siellä on keskittymä, kuten näette. Siellä on vi- sinisiä kakkosvyöhykkeessä oikealla ylhäällä. Toisin sanoen ne ovat alueita, missä palveluala ja maatalousala ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sitten vasemmalla puolestaan on alueet Euroopassa, joissa palveluala kyllä on kasvanut, mutta maatalousala on mennyt alaspäin. Eli jos ajatellaan näitä oikeudenmukaisia tuloja, niin tiedämme, että on alueita, joissa on mahdollista lisätä voittoa maataloudessa – lähinnä silloin, kun koko talous kasvaa nopeasti. No niin, sitten, mitkä ovat seuraukset? Minä uskon, että jos ajatellaan kansallista kilpailupolitiikkaa, niin se on keskeisessä asemassa. Tiedämme, että kilpailupolitiikka vaihtelee kovasti uusissa jäsenvaltioissa. Tärkeimpänä tavoitteena on hyöty kuluttajalle – hintojen pitäisi olla alhaiset, mutta ei liian alhaiset. Näin voidaan estää laadun ja innovaation heikkeneminen. Minä tulen itse Keski-Euroopasta ja voimme paljon varmasti oppia heidän kilpailupolitiikastaan yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, mutta voimme mennä mertaidemaskalaan USAhan, missä nähdään, että kilpailupolitiikka oikeastaan on kuluttajien asia niin, että voi mennä käräjille, niin kuluttajat pakottavat tuottajat ja vähittäiskaupan pitäytymään kilpailuvastaisesta käyttäytymisestä. Mielestäni me voisimme vahvistaa kuluttajaulottuvuutta kilpailupolitiikassa. Se on oikeastaan hoidettu viranomaisten voimin Euroopan unionissa. Totta kai kuluttajat tuottajat tarvitsevat samat yhtenäiset säännöt. Kansainvälinen kauppa on erittäin tärkeää, koska he haluavat voimavaroja maailmanmarkkinoilta ja he tarvitsevat myös pääsyn markkinoille hyvätuloisten kuluttajien Siksi Sitten kansainvälisen kaupan edistäminen on yksi väline vahvistaa myös hyödyntää korkeita tuloja. Innovaation ja tuottavuuden kasvu ovat yksi vaihtoehto. Olemme huomanneet, että aikaisemmin maatalouspolitiikassa keskitytty investointeihin, tiloihin ja elintarviketeollisuuteen. Olemme huomanneet, että tässä on maataloustutkimus vähentynyt, ei pelkästään Euroopassa, vaan myös USAssa. Me tiedämme, vuosikymmenien ajan kuluttajat ovat hyötyneet alhaisista hinnoista. Ei sen takia, että vähittäiskauppa olivat kilpailukykyisiä, vaan siitä syystä, että tehtiin paljon investointeja julkisen tutkimukseen maatalousalalla niin, että maataloustuotanto olisi tuottavampaa ja saataisiin enemmän maataloustuotteita markkinoilla. Olemme huomanneet, että nyt investoinnit ovat vähenemään päin. Yhtenä seurauksena on oleva, että hinnat saattavat nousta jatkossa. Minun mielestäni me tarvitsemme tekniikkaa ollaksemme kestävällä pohjalla. Me tiedämme, että uudet tekniikat ovat ennakkoehto sille, että ympäristö kärsisi. Esimerkiksi ajatellaan Ainakin joissakin jäsenvaltioissa tarvitaan parempaa konfliktiratkaisua, jotta voitaisiin helpottaa muutokset tekniikassa, lähinnä geneettisesti muutelussa. Ja sitten vielä tämä keskinäinen suhde fossiilisen öljyn hinnan vasemmalla ja kuluttajahintojen välillä, siis vehnän kohdalla EU-ssa. Tässä huomataan keskinäinen suhde. Mitä korkeimmat energian hinnat ovat, sitä korkeimmat vehnän hinnat. Se kuultikin täällä jo aikaisemmin. Tämä oikeastaan on nyt niiden käsissä, jotka päättävät julkisista varoista joita sijoitetaan maataloustutkimukseen. Siksi se vaikuttaa myös käyrän jyrkkyyteen. Kiitos äh, huomiostanne. Vă mulțumim. Următoarea prezentare aparține domnului... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro herra Francesco Contolle. Foggian yliopiston talouden ja maaseudun kehityksen professori. Hän puhuu siitä, kuinka voidaan parantaa elintarvikeketjun laatua niin, että siitä hyötyisivät maanviljelijät ja kuluttajat kil- lisääntyvässä kilpailutilanteessa. Intro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin todeta, että olen täysin pitkälti yhtä mieltä herra Boveen mietinnöstä. Omana panoksenani tähän keskusteluun haluaisin tuoda esille toisenlaisen metodologisen lähestymistavan ja tuoda mukaan tänne elintarvikealalle ulkoiset toimijat mukaan. Elintarvikealan muodostuu maataloudesta, elintarviketeollisuudesta, tukkumyyjistä, eh, jakelijoista ja perinteisestä mm, ja jälleenmyynnistä, vähittäismyynnistä ja ravintola-alasta. Tätä kaikkea käsitellään yhtenä eh, taloudellisena yksikkönä, me kutsumme sitä alaksi. Ja se toimii myös ulkoisten toimijoiden kanssa. Ja kerron nyt, mi- muihin toimijoihin kiinnittämme huomion. Italiassa, Italiassa tutkijaryhmät ovat käsitelleet tätä usein esimerkiksi mainosala, kuljetusala, energiantuottajat. Tästä olemme kuulleet aikaisemminkin sitten pakkaajat, maatalousalan teknisten laitteiden tuottajat, lisäainetuottajat, teknologian tuottajat ja konsulenttipalveluiden tarjoajat. Kuten hiljattain tehtyissä mikrotaloudellisissa tutkimuksissa Italiassa on tehty, jos tarkastelemme kaikkea tätä, niin havaitsemme, että elintarvike- sisäiset kustannukset tuottavat hyvin pienen määrän tulosta, vain kolme prosenttia. Jos tämän jos ajatellaan, että tämä on kol, merkitsee kolmea euroa, niin maanviljelylle jää euroa. Yksi, ja muille osille tästä jää myös pienet osat. 97 prosenttia sen sijaan liittyy alan sisäisen kustannuksen 38 prosenttia työhinta, 11 prosenttia pääomakustannukset. Tämä muodostuu lähinnä poistoista ja investointihyödykkeistä 5 prosenttia. Sitten rahoituskustannuksista, erityisesti maksuista pankeille ja obligaation omistajille 27 euroa tai prosenttia sen sijaan. Ja tähän haluaisin ko- keskittyä 8 prosenttia pakkaukseen, 5 prosenttia kuljetukseen 5 euroa tai prosenttia mainoskuluihin, 3,7 energiaan, 1,20 teknisiin laitteisiin ja 2,90 euroa kaikkiin, muita, kaikkiin muihin palveluihin. Sitten vielä 12 prosenttia veroihin ja neljä euroa maatalous- ja elintarviketuotteiden tuontiin Euroopan unionin ulkopuolelta. Eh, Monsieur Bouvet, io le faccio una domanda. Herra Bouvet, minulla olisi yksi kysymys teille. On todellakin erittäin tuottavaa tässä järkeilyssämme, jos tavoitteena on saada aikaan korkeampia tuloja maanviljelijöille. On hyvä siis ryhtyä toimiin niin, että muilta toimijoilta saataisiin tuloja siirrettyjä maanviljelijöille. Kun puhumme, onko se järkevää, kun puhumme kuitenkin näin pienestä määrästä 3 prosenttia, 3 euroa kokonaiskustannuksista 100 euroa. Alussa toki sanoin, että olen yhtä mieltä, että kun puhumme tästä alasta, olemme yhtä mieltä teidän antamistanne suuntaviivoista, mutta minusta kuitenkin tuntuisi hyödyllisemmältä pohtia sitä, haluammeko todellakin antaa lisätuloja maanviljelijöille. Meidän olisi toimittava niin, että tämä valiokunta olisi terävämpi niissä argumenteissa, joihin kohta pääsen ja jotka muodostavat oman panokseni tälle keskustelulle. Ja ensinnäkin työn kustannusten alentaminen erityisesti maanviljelyyrityksissä ja myös muissa – muilla sisä, muissa sisäisissä toimijoissa se on tärkeää. Ulkoisten kustannusten rajoittaminen. Tämä on mielestäni aivan keskeinen asia. Siihen liittyvät kuljetukset, logistiikka, pakkaukset, energia ja tekniset laitteet. Näistä muut kollegat jo puhuivat. Komission ja jäsenvaltioiden kautta olisi vähennettävä veroja ja vakuutuskustannuksia. Edelleen olisi vähennettävä byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia. Ne, niillä on hyvin kielteisiä vaikutuksia näihin yrityksiin. Ja sitten olisi rajoitettava EUn ulkopuolelta tuleva vienti ja edistettävä niin sanottujen vihreiden käytävien luomista, erityisesti prosentti välimerellistä tuotantoa varten. Sitten haluaisin esittää ehdotusta koskien kutakin näitä kohtia. Miten voitaisiin vähentää työn kustannuksia? Kuinka erityisesti vuoristojen alueille, heikoilla alueilla parannettava eläke mahdollisuuksia edelleen olisi edistettävä niiden maanviljelijöiden tilannetta, jotka antavat paljon työtä. Kuinka sitten ulkoisia kustannuksia voitaisiin vähentää tällä alalla? Euroopan komission ja parlamentin olisi stimuloitava jäsenvaltioita niin, että saataisiin aikaan sopimuksia alennetuin hinnoin elintarvikevientiä varten. Julkisin toiminnan olisi parannettava infrastruktuureja maataloustuotannon logistiikkaa varten. Olisi myös tehtävä pakolliseksi se, että tietty prosenttimäärä määrä sijoitettaisiin näihin logistiikkaohjelmiin EAKR, tai siis näiden maatalousrahastojen kautta. Maatalo- maaseudun ke- kehittämisen ohjelmista näillä maataloustoteilla ei ole mitään sananvaltaa. Niitä rahaa käytetään toisilla aloilla eikä rahoitus ole kovinkaan merkittävää, erityisesti ajatellen ympäristöä ja logistiikkaa ja elintarvikeen maataloustuotantoa. Olisi vapautettava vaihtoehtoisten energiamuotojen markkinoilta, kuten tuulienergia, aurinkoenergia, se on vaihtoehtoinen tulolähde maanviljelijöille. Se on myös tapa, jolla voidaan vähentää energiakustannuksia olisi poistettava tiettyjä ympäristöön liittymiä vaatimuksia, jotka heikentävät mahdollisuuksia toimia tällä alalla, olisi edelleen helpotettava teknisten laitteiden kaupan vapauttamista ja toteen järjestäjien toiminta. Tiedämme, kuinka tärkeitä nämä tekniset laitteet ja niiden kustannukset ovat tällä alalla. Edelleen olisi mahdollistettava maatalous- ja elintarviketuotteiden ALVn alentamista. Se edistäisi kulutusta ja parantaisi alan yritysten tuloja. Maatalouslaitteiden valmisteveroja olisi vähennettävä ja suoria, suoraa verotusta helpotettava. Me ehdotamme ikään kuin vapaan verotuskysystä vapaan alueen muodostamista tiettyjä maataloustarvikkeita varten. Kuinka sitten voidaan vähentää byrokraattisia kustannuksia? Olisi yksinkertaistettava lainsäädäntöä yhteisön jäsenvaltioiden ja alueen tasoilla – Tietotekniikka voi auttaa paljon, samoin kuin uusi tekniikka. Kuinka sitten voidaan rajoittaa elintarviketuonti unionin ulkopuolelta olisi vähennettävä tuotujen ja raaka-aineiden ja jalostettujen tuotteiden tuontia. Olisi taattava todellista maatalousraaka-aineiden hintojen sääntelyä olisi edellytettävä tiukempaa valvontaa, kun kyseessä on kolmansista maista tuotu, tuodut tuotteet. Sitten pääsen niihin politiikoihin, joita meidän mielestämme unionin olisi toteutettava, jotta maatalous on tulot paranisivat, jotta voitaisiin tehokkaammin hyödyntää elintarvike- maatalousalaa. Tarvitaan tehokkaampaa mm, laadun sertifiointijärjestelmää. Todella minä käsittelin nyt tätä metodologiaa koskien tätä alaa ja näitä toimijoita. Arvon muodostus tietyillä aloilla on mielestämme liiallista ja sitä varmasti voitaisiin siirtää paljon maanviljelijöille. Mutta nyt haluaisin vielä pysyä alan sisällä. Me annamme ehdotuksia, jotka koskevat neljää toiminta-alaa. Ensinnäkin toimia, joilla kannustetaan alan sisäisiin sopimuksiin, yleissopimuksiin. Edelleen rahoitettaisiin teknistä innovointia, josta hyötyvät maanviljelijät. Sitten olisi toimittava EU-tasolla niin, että painotettaisiin äh, paikallismarkkinoita ja uudelleen määriteltäisiin äh, laatutuotteet. intese di filiera. la Sitten tästä alan laajuudesta, kun puhutaan välimerenmaista ja hiljattain liittyneistä jäsenvaltioista. Olisi edistettävä ja annettava lisää takeita unionin toimielinten ja kansallisten elinten taholta niin, että maanviljelijä suojeltaisiin toisten toimijoiden toiminnalta. Täällä puhuttiin määrävästä markkina-asemasta esimerkiksi. Olen yhtä mieltä niistä puheenvuoroista, joita täällä on kuultu. Toivon, että voimme kuitenkin tehdä vielä enemmän. Olisi edistettävä paitsi tuota, tuottajajärjestöjä, myös tuotejärjestöjä ja laajennettava osallistumismahdollisuuksia näihin tuote järjestöihin niin, että niihin voisivat osallistua muutkin kuin maanviljelijät. Nelle regolamentazioni comunitari andando a revisionare. Olisi myös uudelleen tarkastettava alan sisäisiä integroituja hankkeita. Sitten tutkimuksesta olisi uudelleen tarkasteltava ja uudelleen järjesteltävä tarjouspyyntöjärjestelmiä niin, että voitaisiin varmistaa se, että kansalliset tutkimusvarat käytetään niin, että myös maanviljelijät niistä hyötyvät nyt. Ne on omistettu vain tutkimuskeskuksille ja yliopistoille. Olisi varmistettava se, että tutkimuksen kautta voidaan parantaa laatua. Sitten tästä pitkästä ja lyhyestä ketjusta Pidemmästä ketjusta puhuttiin aikaisemmin. Lyhyestä ketjusta oli tällaista paikallismarkkinoista, haluaisin puhua itse. Minulla on kaksi ehdotusta, kun puhutaan pienviljelijöistä. Tarvitaan toimintaa, jossa korostetaan laatua ja huomioidaan näitä suojeltuja alueita. Sitten tarvitaan lähi markkinoita, joilla suojeltaisiin paikallismarkkinoiden pientuottajia. Tässä erityispainotus olisi kaupunkialueilla ja matkailualalla. Sitten toimet laadun puolesta olisi valittava huipputuotteita, joita EUn alueella olisi suojeltava erityismerkinnöillä ja jotka hyväksyttäisiin muissa VTOssa – maataloustuotteiden alkuperä olisi pakollisesti mainittava merkinnöissä. Olisi perustettava erityinen rahasto maatalous äh, äh, Emotrin puitteissa ja olisi edustettava kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla näitä tuotteita. Elinilleen terveydensuoja, väär, väärennettyjen tuotteiden torjunta, maata taloustuottajien kulujen vähentäminen. Grazie. Kiitoksia. Mulțumesc, domnule professor. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Timotella. Hän on Portugalin kansallisen tuot- maidontuottajajärjestön edustaja. Hän esittää meille esityksiä ja ratkaisuja, jotta hinta olisi oikea. Te voitte puhua myös oikeista sopimuksista. Gostaria de agradecer o convite que a Comissão de Agricultura me endereçou e dizer que tinha intenção de deixar algumas... Kiitoksia että olen päässyt tänne kokoukseen puhumaan. Minä haluaisin puhua Portugalin maitosektorista ja te olette pyytäneet minua puhumaan lyhyesti. Minä olen maidontuottajien yhdistyksen johdossa puheenjohtajana, mutta kun puhun, niin puhun myös henkilökohtaisista näkemyksistäni, enkä ole täällä mitenkään sen yksikön edustajana, jota, jonka puheenjohtajana toimin. Eri maissa tilanne vaihtelee mutta minä haluaisin parin kysymyksen täällä vastata, jotka on esitetty. On kysytty sitä, että miten maidon tuottajat saisivat oikeudenmukaisen hinnan toiminnasta tuotteistaan. Voitaisiinko sopimuspohjaisesti toimia? No mikä on oikeudenmukainen hinta? Se liittyy tietenkin tuottajaan, mutta myös muihin ketjun lenkkeihin. Se oikeudenmukainen hinta, mutta myös vakaa hinta olisi hyvä. Ei pidä äh, unohtaa sitä, että tämä hintojen vaihtelu on hyvin suurta ja että kysyntä ja tarjonta markkinoilla myöskin heiluvat. Äh, samantyyppisiä ilmiöitä kuin rahoitusmarkkinoilla. Ja sitten pitää edetä seurata sitä tai ymmärtää, että sääntöjen poistaminen on ollut se, joka on vaikuttanut tähän tilanteeseen. Kiintiöt aiheuttavat myöskin volatiliteettia paitsi tuottajille, myös teollisuudelle tämän haitallista. Muitakin seurauksia on tähän, jotka liittyvät tuotettuun määrään. Maitokiintiöfilosofia filosofia Siihen liittyy monenlaisia ongelmia, mutta me näemme, e, kuinka raaka-aineet, e, e, niiden virrat kääntyvät toisille markkinoille. Maitosopimuksia on aina ollut implisiittisesti olemassa. Ja se on aivan yleistä käytäntöä tässä maidon, maidon tuotantoalalta on kysymys erilaisista osuuskunnista ja, ja tuotteista, jotka sitoutuvat niihin eh, kiintiöihin liittyy kuitenkin tietynlaista sääntelyä kumppaneiden kesken. Tuottajat ja ostajat markkinoilla määrittelivät omat eh, suhteensa, omat velvollisuutensa ja oli myös monenlaisia aloitteitakin, joita tehtiin. Näiden tarkoituksena ei ollut niinkään säädellä markkinoita, mutta vaikuttaa tuot, tarjontaan. Minkälainen rooli sopimuksilla voisi olla? Ehkä sopimuksilla, mutta niiden täytyisi olla filosofialtaan aivan toisenlaisia, jos niillä pyrittäisiin torjumaan tätä volatiliteettia. Joka tapauksessa hinnat eh, laskevat voimakkaasti, jos tuotte, tuotetta on markkinoilla runsaasti. Ja jotta se saataisiin markkinoille ilman tukia, niin se on vaikeaa. On kuitenkin sellainen skenaario myös, eh, jolla, jossa volatiliteetti koskee vain ylintä hintaluokkaa. Tällainen tapahtui vuonna 2007. Me olemme päässeet tilanteeseen, jossa, jossa volatiliteetti on suuri. Jos ei ole siis kapasiteettia jalostaa ylijäämää, niin silloin tietenkin käy näin. Ja tuotantohan sitten reagoi tähän ehkä joskus liiankin nopeasti. Tässähän on kuitenkin kysymys luontoon ja eläimiin liittyvästä sektorista. Karjaa on vaikea nopeasti muuttaa ja nopeasti lisätä tuotantoa. Sitten jos tuotantoa lisätään, niin on, markkinoillakin on paljon tuotetta. Ja sitten taas kun suhdanne kääntyy, niin, niin pitäisi loogisestihan pitäisi tehdä niin, että tuotantoa nopeasti vähennettäisiin. Ja sitten taas kun kääntyvät suhdanteet, niin varastoja pitäisi voida hyödyntää näin edelleen. Tämä atomimainen rakenni tarko- tarkoittaa sitä, että yksittäiset tuotteet eivät pysty liikahtamaan, eivät pysty muuttamaan yksilöllisesti tuotantoa ja sillä tavalla, että sillä olisi vaikutusta tuotteen hintaan. Mitenkähän olisi, jos volyymit olisivat suurempia, niin tulisiko siitä sitten lisätuloja tuottajalle? Eli volyymin muuttuminen markkinoilla on hidasta, varastojen purkaminen, politiikan hitaus ja byrokratia, kaikki nämä, nämä ovat esteitä. Minä muistutin siitä, mitä kiintiöiden kanssa tapahtui ja kaikista niistä ilmiöistä, joihin törmäsimme, vaikka kiintiöt olivat olemassa. No niin, voisimme kysyä sitäkin itseltämme, että pitäisikö pitäisikö sopimusten heijastaa vapaaehtoisia suhteita tuottajien ja ostajien välillä? Ja pitäisikö sopimuspuolten avoimesti vaihtaa keskenään tietoa? Tämän tyyppisiä sopimukset tuskin enää olisivat, koska jos tässä on kysymys sopimuksista, joilla volatiliteettia hillittäisiin, niin se pitäisi olla erilainen. Nykyinen kiintiöjärjestelmä on antanut meille hyvin paljon tietoa ja tunnemme markkinat hyvin. Sellaiset seikat, joita voimme havaita tässä sääntelyn purkamisessa, on, että huonommin tulee tietoa. Joten meiltä markkinatiedot ovat vähentyneet. Tämähän on tietenkin selvää, selvää, jos on sopimuksia ja ne ovat tietyn tyyppisiä ja ne rekisteröidään, niin silloinhan nämä sopimukset ovat avoimia, julkisia ja sieltä saadaan sitten tietoa, joiden perusteella eh, tiedetään, missä ollaan menossa tuottajan ja ostajan kesken. Joten siis erilaisia sopimuksia eri maissa on Kaikenlaiset eh, mahdolliset sääntelymuodot ovat sellaisia, että niitä pitäisi samalla tavalla sope, so, soveltaa koko unionin alalla, alueella. Pitäisi puuttua tarjontaan ja olemassa olevilla välineillä säädellä tarjontaa. Tällä tavalla me voisimme hillitä maitovirtoja maitovirtoja ja päästä pois tästä heterogeenisestä tuottajakuviosta. Maantieteelliset olosuhteet ovat hyvin erilaisia, tilanteet ovat vaikeita. Ja näin on hyvin vaikea tilanne arvioida. Täytyisi myöskin puhua äh, volyymien volatiliteetista. Onko ostajia jotka ovat valmiita solmimaan sopimuksen tuottajan kanssa tai monen tuottajan kanssa. Pitäisikö olla kysymyksessä määrät, jotka määritellään etukäteen? Tuottajalla on, tuottajalla on tiettyjä rajoitteita, jotka tekevät hänenkin reagointinsa vaikeaksi näiden sopimusten kohdalla, sillä maidon tuotantoa ei ole samanlaista tuotantoa kuin teepaitatuotanto. Tässähän on eläinten terveys, ilmastolosuhteet ja monet asiat. Ja jos sopimuksen, eh, sopimusmaitoa ei saada markkinoille, niin rangaistus tulee tuottajalle. Miten nämä volyymit, keskittyvätkö ne sitten tämän sopimuskauden loppuun vai tasaisesti koko sopimuskaudelle? Joka tapauksessa Euroopan tasan sääntelyyn pitäisi saada tasaisuutta tuotantotarjontaan pitkällä aikavälillä. Miten sitten alkutuottajalle saadaan oikeudenmukainen hinta – hänen täytyy saada korvauks, korvaus työstään, hänen täytyy saada investointikulut ja investointiriskit katettua. Se on reaalimaailma, jossa tuottaja asuu. Kun katsomme koko ketjua, niin pitäisikö sitä arvioida ketjun yläpäässä vai alapäässä? Onko maidon tuottaja se, joka kiinnittää hinnan, määrittelee hinnan, vai onko se vähittäiskauppias, joka hinnan määrittelee? Hintarakennetta määriteltäessä ei saa unohtaa tuotantohintaa, mutta on myös muita, kuten tuotteen elinkaari, kilpailumarkkinoilla ja muut asiat, jotka vaikuttavat tilanteeseen, täytyy unohtaa kuluttajahinnan ja tukkuhinnan vertailu. tällainen luovutushinta e, ja kulutteen maksama hinta. Kyllä me tiedämme, mikä hinta on, mutta on, usein unohtuu tuotteen arvo. Sitten kaikki tieto. On tietoa, jota kilpailijat eivät voi antaa, ja välittäjät, väliporras ovat yhä enemmän läsnä markkinoilla. Ja sitten kun me puhumme oikeudenmukaisesta hinnasta, niin tässä on nyt oikeudenmukaisuudesta kysymys sellaisesta, joka vaikuttaa suhteisiin teollisuuden kanssa. Kun poliitikot laativat suosituksia, sääntöjä, sanktioita, he sanovat yrittävänsä – parantaa tilannetta, mutta jos markkinoilla ei kunnon hintaa tuotteesta saada, niin oikeudenmukaista hintaa ei ole tuottajallekaan tulossa. Kuluttajahinta, senkin täytyy olla oikeudenmukainen sopiva tuottajan kannalta. Jos näistä vaikeuksista päästään, niin voimme pitkällä tähtäimellä maksaa tuotteelle kunnollisen hinnan. Hyvä, kiitoksia. Professori Stanislav Kovalczyk. Nyt olemme Hetkinen puheenjohtaja pyytää anteeksi. Annan siis vielä puheenvuoron viimeiselle alustajalle, professori Kovalci Varsovan talous. Panie Przewodniczący, Szanowni e, Państwo. E, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta esitellä näkemyksiänne tässä parlamentissa, Euroopan valiokunnassa tässä Euroopan parlamentissa. Valiokunta esitti minulle kysymyksen, joka liittyy erityisiin kriteereihin, joita elintarviketeollisuus asettaa viljelijöille elintarviketuotteiden tuotannossa aika on rajallisesti. Eli aluksi kolme alustavaa kommenttia ja sen jälkeen johtopäätökset. Ensinnäkin seuraava huomio. Jos sanotaan ensinnäkin, että elintarvikeketjussa on hallitseva linkki, asettaa vaatimuksia muita osia muille osa osille, se vaikuttaa koko ketjuun. Nykyään puhutaan elintarvikeketjusta, nyt tämä ei ole oikea aika eikä paikka käydä keskustelua eri termeistä, agrobisnes tai elintarvikeketju, mutta joka tapauksessa minä haluaisin nyt osoittaa teille, että tähän mennessä eri linkin eri renkaat ovat hallinneet eri aikoina eri tavalla. Ne ovat sitten määritelleet koko ketjun toiminnan. 40-50-luvulla oli tarjontapuoli hallitseva, sitten kun maatalous teollistui, niin totta kai jalostusala puolesta 60-80-luvulla hallitseva ehkäpä sitten puolestaan siitä syystä, että vähittäiskauppa ei ollut juurikaan kehittynyt, kuten myöhemmin. Ja sitten lopuksi jakelu, eli vähittäiskauppa 80-luvulta tähän päivään. Tässä sitten sellaisen varauman, että kai ajoitus tässä oli kovin täsmällinen, koska sitä ei voi maihin tai alueihin sopeuttaa, mutta yleisesti ottaen sanoisin kuitenkin, että viljelijät eivät ole koskaan olleet hallitseva linkki eh, rengas tässä ketjussa. Ja se on vaikuttanut paljon myös viljelijöiden valtaan. Ja siksi me keskustelemme viljelijöiden tuloista, emmekä esimerkiksi jalostajien tai vähittäiskaupan tuloista. Tämä siis aivan aluksi. Toiseksi, miksi elintarviketeollisuus sitten pystyy esittämään vaatimuksia viljelijöille liittyen elintarvikkeiden laatuun muun muassa. Nämä saattavat johtua kolmestakin syystä, jotka tässä teille esittelen. Varmasti siis siellä on paljon muitakin. No niin, ensinnäkin jos ajatellaan ostajien, kuluttajien odotuksia, se on monimutkainen vyyhti. Mehän kaikki varmasti tajuamme sen, että lisäarvon tuominen tai tuottaminen, että se on vain akateeminen käsite. Se ei välttämättä täytä kuluttajien vaatimuksia. Tai sanotaan niin, että kuluttajilla on tiettyjä vaatimuksia ja odotuksia. Mutta onkin enemmänkin kyse ihanne kuluttajasta. Ja näin ala vastaa näihin tarpeisiin. Joka tapauksessa kuluttaja on tärkeä asema. Sitten toiseksi yritysten markkinointistrategia. Tämäkin on yksi syy siihen, että elinkeinoelämä ja vähittäiskauppa ehkä asettavat vaatimuksia tuottajille elintarvikkeiden laadun osalta. Sitten vielä lopuksi uudet tuotteet, joita tuodaan markkinoille. tarkoitan tässä todellakin uusia tuotteita, eikä tuotteiden muuttamisia. Mitä sitten voitaisiin tehdä, mitä meidän, mitä meidän pitäisi tehdä? Tämä on kolmas huomioni. Niin Tärkeimpänä tavoitteena pitäisi olla se, että me vahvistamme viljelijöiden neuvotteluvaltaa, voimaa markkinoilla koko elintarvikeketjussa. Miten sitten pääsemme tähän? Minä esittäisin kaiken kaikkiaan seitsemän johtopäätöstä tai toimintalinjaa. Varmasti tähän voidaan lisätä muutakin vielä, jossa meidän nämä ovat mukana myös herra Boven mietintöluonnoksissa. Ensinnäkin kaikkein monimutkaisin on kuluttajien liikkuminen, kuluttajaliike. Jos ajatellaan taloudellisia asiantuntijoita, niin kuinka moni täällä on sellainen, ehkä täältä löytyy ehkä tusina verran. Ja juristiakin löytyy varmasti, opettajia, lääkäreitä. Mutta jos kysyn kuka on kuluttaja, niin kaikki sitten käteen. Nimittäin riippumatta siitä, niin kuluttajaliike on kuitenkin hyvin heikko. Yleensä kuluttajat eivät pysty esittämään tai vaatimaan oikeuksiaan markkinoilla. Meillä on Puolassa tehty mielipidetiedusteluja myös siitä, miksi kuluttajat eivät taistele oikeuksista. niin siihen on useitakin selityksiä. Mutta tärkein syy kuitenkin on ollut se, että oston, ostoksen alhainen yksikköhinta, muutama euro, ehkä kilo johtaa siihen, että jos laatu on alhainen, emme niin ole tyytyväisiä tuotteeseen, emme yleensä mitä valituksia teemme me valittamaan, koska menetys ei ole kovin suuren suuri. Kuluttajaliikkeen heikkous on totta kai kielten ilmiö kahdellakin tapaa. Yhtäältä viljelijöillä on alisemmat tulot, mutta toisaalta myös me kuluttajina joudumme tyytymään alempiarvoiseen, huonolaatuiseen ruokaan. Toiseksi siis edistää suoria suhteita viljelijöiden ja kuluttajien välillä. Tästä aiheesta on jo puhuttu paljonkin Kyse on siitä, että välikäsi poistetaan tämä lisää lenkkiketjussa, joka vie oikeastaan maataloudessa syntyneen lisäarvon. Tästä on jo puhuttukin. Kolmanneksi, meidän täytyy rohkaista tuottojärjestöjä. En oikeastaan ymmärrä, miksi viljelijät ovat haluttomia tekemään yhteistyötä keskuudessaan. En ole nähnyt samaa ilmiötä esimerkiksi entisissä sosialistisissa maissa, kun ihmiset, siis ymmärrän siellä sen, kun ihmiset joutuivat äh, pakosta tekemään yhteistyötä, nyt eivät sitten haluakaan, kun on vapaa tahto tehdä. Mutta en oikein ymmärrä, että vaikka heillä on alhainen neuvotteluvoima, niin he, ne eivät ole halukkaita yhteistyöhön edes länsimaissakaan. Sitten neljänneksi edistää lyhyttä elintarvikeketjua, kuten yksi asiantuntijoista totesikin niin siihen lisäisin sen verran, että hotellit ja ravintola-ala on sellainen, missä käyttää pelin elintarvikeketjua. Ne ovat pehmeitä toimia, sanoisin näin, koska ne eivät juurikaan oikeastaan edellytä, että puututaan nykyiseen lainsäädäntöön. Mutta on myös toisia vaihtoehtoja. Minä kutsuisin niitä koviksi toimiksi oman käyttöön ajatellen, niin se edellyttäisi muutoksia, kuten olemme nähneet keskustelussa tähänkin asti. Osin ne hyväksytään, osin niitä ei hyväksytä. Ensinnäkin elintarvikeketjun valvonta, uusia säännöksiä, rajoituksia. Ehkä otetaan esille tietyt jalostustavat, jotka ovat toivottomia. Sitten vielä tukea pk-yrityksille. Johtopäätökseni ovat seuraavat. Nämä toimet voivat kyllä totia, mutta ne edellyttävät, että kaikki osapuolet siihen suostuvat. Nimittäin ne edellyttävät merkittävää lainsäädäntötyötä ja muutoksia, ja se olisi suuryritysten etujen vastaista. Täällä mainittiin yksi iso yritys, joka on kriisistä tienannut paljon, mutta tiedämme, kuka oikeastaan markkinoilla on suurin toimija. Ja se on yksi 50 suurimmasta yrityksestä maailmalla. Budjetti on suurempi kuin monen valtion talousarvio. Voimme vain siis kuvitella, minkälaista vipuvoimaa sillä yrityksellä on. Mutta kuitenkin toteaisin, että näitä koviakin toimia voidaan miettiä. Ne ovat toteutettavissa. Kiitoksia. Grazie, professore. Ora abbiamo... Kiitoksia, hyvä professori. Nyt kaikki asiantuntijat ovat äh, esittäneet alustuksensa. Meillä on vielä joitakin minuutteja aikaa keskustelua varten ja lopuksi annan puheenvuoron Jose Boveille tämän tärkeän kuulemistilaisuuden päättämiseksi. Ensinnäkin edustaja Akin ja sitten Dorfman. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Niin, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille alustajille ja herra Bovellekin hyvin mielenkiintoisesta ja hyvin kattavasta mietinnöstä. Muutama lyhyt kommentti, koska useimmat asiat on jo hoidettu, enkä nyt puutu asioihin, jotka on jo käsitelty. Täällä tuli muun muassa esille se, että meidän täytyy käyttää nykyistä lainsäädäntöä, välineitä, joita meillä nyt on. Olen sitä mieltä, että tässä on oma etunsa, mutta ehkä olisi syytä palata joihinkin kysymyksiin. Esimerkiksi ajatellaan tällaisia kaupallisia käytänteitä tai harhaanjohtavaa mainontaa. Tai ei ole kyse yritysten toiminnasta, vaan yrityksestä ja, yrityksestä ja kuluttajista. Ehkä siinä on jotain tehtävissä. Katsotaan myös, kun tarkistetaan markkina- ja rahoitusväline asetusta. Ehkä se lisäisi maataloustuotteissakin avoimuutta. Mielestäni tämä kyllä auttaisi varmistamaan sen, että olisi vähemmän heitteisyyttä hinnoissa. Ainakin kun ajatellaan tilannetta, että on liiallistakin volatiliteettia hinnoissa, jos johdan, johdan se tulee tämän direktiivin piiriin, että on tiettyä valvontaa ja läpinäkyvyyttä USA, mutta ei meillä, mutta ehkä tässä tarkistuksessa jotain tällaista saataisiin mukaan, niin se, kuten totesin, lisätä myös mahdollisuuksia siihen, että voidaan vak- markkinoita vakiinnuttaa myös volatiliitin osalta. Ehkä näitä voitaisiin käyttää omassa piirissämme. Kilpailupolitiikasta on puhuttu. Koko asia käsittelemisessä kilpailupolitiikka ei riitä mutta tässä täytyy kuluttajaa hyödyntää, ottaa mukaan kaikki renkaat ketjussa. Markkinat eivät pysty omillaan ratkaisemaan ongelmia, siinä tarvitaan puuttumista. Varmasti on hankala löytää oikea tapa toimia ja puuttua. Juuri täällä puhuttiin kovista ja pehmeistä toimista. Varmasti niistä voidaan puhua pitkältikin ja moni puhuja voisi jatkaa niistä. Minä en niistä puhu. Ja sitten lopuksi kuitenkin parikoinkin kommenttia. Ensinnäkin viime puhuja puhui siitä, mitkä ovat hallitsevat renkaat ketjussa. Oli huomaa nähdä, että jakelu on 80-luvulta lukien ollut hallitsevassa asemassa elintarvikeketjussa. Yksi pienistä toimista ne oli edistää lyhyttä elintarvikeketjua. Ehkä siitä olisi jotain löydettävissä, mutta ainakin totesin, että aikaa myöden on käynyt niin, että viljelijät eivät koskaan ole olleet hallitsevassa asemassa ja komission edustajakin totesi tämän hyvin selvästi, että jos ajatellaan lisäarvoa 95-2005 väliltä, se on muilla aloilla kyllä alanut, mutta ei alkutuotannossa. Siis totta kai tuotto ja lisäarvo eivät ole ihan samaisia, vaikka lähellä ovatkin. Ja sitten tässä parlamentissa ja valiokunnassa me olemme vaatineet kestävä maataloutta ja markkinaa suuntautunutta niin, että villet saavat kunnon säällisen tuoton. Kukku on moni, moni todennutkin, että kuitenkin yksittäistä maatalousmaksusta tulee suurin osa tuloista. 2013 jälkeen sitä mietittävä uudelleen. Ja siksipä, tuleeko sitten pehmeitä toimia tai kovia toimia, kuten viime puhuja sanoi, niin kuitenkin tämä asia täytyy hoitaa nyt, että sitten tavallaan voimme hoitaa kauden 2013 jälkeen ympissä kestävällä ja järkevällä tavalla. Grazie, onorevole Harkin. Kiitoksia, edustaja Harkin. Seuraavaksi edustaja Dorfman. Ja, ich denke, es geht ja nicht darum, äh, in der Produktions- und... Niin, tässä ei ole kysymys siitä, että on tuottajissa ja muissa ketjuissa äh, hyviä ja huonoja, vaan kysymys siinä, siitä, että kumppaneita kohdeltaisiin samalla tavalla. Haluaisin vielä palata tähän ensimmäiseen puhekierrokseen tänä iltapäivänä. Ehdotus siitä, että oikeudenmukaiset hinnat annet, maksettaisiin. Mitä se tarkoittaa? Emmehän me voi eh, sellaisia määritellä, koska meillä kuitenkin on vapaa kauppajärjestelmä. Se, että korjaamme tätä ketjua, niin pari asiaa haluaisin mainita sellaisia, jotka ovat minusta eh, tärkeitä. Eurokommerssin puheenvuoroon liittyy ensinnäkin nämä maksut. Se on hyvin suuri ongelma eh, tämä maatalousmaksut sekä tuottajille että heidän osuuskunnilleen. Supermarketit eh, Heillä on tällainen ikään kuin maksukatto supermarketeilla, ja jos se olisi Euroopan laajuinen, niin silloinhan mitään kilpailua ei enää olisi. Mielestäni on tärkeää se tajuta, että sopimuksia ei voida jälkikäteen käydä muuttamaan. sehän olisi, eh, se olisi asia, joka aiheuttaisi hyvin suuria ongelmia markkinoilla. Sitten tämä sääntely, yksityinen, eh, yksityinen eh, sääntely, joka liittyisi tällaiseen vihanneksiin. Viime vuosina on toimittu niin, että, että ketjulla on ollut aivan oma tapansa määritellä nämä hinnat. Osittain on sellaista hinnoittelua, jonka taustalla ei ole minkäänlaista eh, tieteellistä taustaa. Saattaa olla, että supermarket toteaa vain parempi parempi kuin toinen, vain että se sanoo olevansa. Tässä kysymyksessä on myös sisämarkkinat vääristymässä, koska vihannes- ja hedelmämarkkinathan ovat sellaisia, sellainen markkina, jossa hyvin monet säännöt vallitsevat. Kun on lain määräyksiä, niin niitä täytyy noudattaa. Ja on aika mahdotonta ajatella, että tällaiseen niitä löytyisi. Grazie Herbert, l'onorevole Morve. Kiitoksia. Seuraavana eh, edustaja Tämä on ugye a méltányos eh, jövedelme, tisztesség. Niin, me olemme täällä puhuneet säällisestä tulosta viljelijöille. Tämä on aihe, jolle annamme paljon painoarvoa. Jos me puhutaan eurooppalaisista viljelijöistä, mutta emme kuitenkaan puhu viljelijöistä erityistilanteissa, esimerkiksi postkommunistisissa maissa. En, jos ajatellaan puhutaan vielä pienviljelijöistä tai keskikokoisten tilojen viljelijöistä, tässä on iltapäivän aikana puhuttu kilpailukyvystä. Se on ollut avainkäsitteitä, eli pitäisi olla kilpailukykyinen. Mutta miten voi olla kilpailukykyinen, varsinkin jos puhutaan pientiloista? Esimerkiksi jos ajatellaan, että he joutuvat kilpailemaan suurtilojen kanssa, teollisten tilojen kanssa, jotka syntyivät silloin, kun valtion omistamat tilat yksityistettiin Ajatellaan, jos pyritään kehittämään luomukielikielua. Näin on käynyt postkommunistisissa maissa. Kansallinen omaisuus yksityistettiin, se myytiin pilkkahintaan. Mikä on suhde sitten kilpailukyvyn ja todellisen markkinatodellisuuden kanssa? Missä oikeudenmukaisuus siinä on? Meidän täytyy myös ajatella niitä merkittäviä haittoja, joita on silloin, kun lähdetään liikkeelle. Kun ajatellaan esimerkiksi tilannetta silloin, kun liityttiin Euroopan unioniin, Unkarissa meillä oli 25 prosenttia. Tähän mennessäkään emme saa edes murto-osa siitä, mitä vanhoissa jäsenvaltioissa viljelijät saavat. Eli tilannetta täytyy tarkastella myös uusissa jäsenvaltioissa. Unkarissa täytyy tarkastella varsinkin pientilojen kohdalla. Miten on mahdollista, että ne voisivat olla kilpailukykyisiä? Koska määräaika tarkistuksen jättämisellä on 18. maaliskuuta, haluaisimme tehdä tarkistuksia, että puhutaan kestävyydestä, kilpailukyvystä – ja eroista ja ristiriidoista näiden kahden välillä. Itse asiassa tässä on tehty tutkimus Unkarissakin ja se on toimitettu esittelijä toivottavasti ja voimme kiittää esittelijä, että hän on ottanut huomioon. Onorevole Rubins e poi Niculescu. Edustaja Rubins, sitten Nicolasco. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää herra Boveta ja asiantuntijoita, jotka ovat käyttäneet tänään puheenvuoron. Tämä on ollut erittäin kiinnostava ja hyödyllinen kuulemistilaisuus. Olemme saaneet erittäin hyödyllistä työtä, tietoa työtämme varten. Haluaisin tukea tätä tämänpäiväistä aihetta, siis tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, oikeudenmukaista maatalouspolitiikkaa. En usko, että EU ei voisi ratkaista sellaisia ongelmia, kuten sellaisten sääntöjen hyväksyminen, jolla kiellettäisiin suurilta ketjuilta tuottajilta halvalla ostaminen – ja sitten tavaroiden pakkaaminen ja tämän jälkeen jakeluketjun omilla merkeillä varustettuna samojen tuotteiden myyminen korkean hintaan. Nämä ovat pahimpia, pahempia käytäntöjä kuin keinottelu. Minä edustan Latviaa. Käytän ne lentokoneita aika usein. Ja lentokoneessa esimerkiksi saan pakattua sokeria se on lentoyhtiön merkillä varustettu, eikä siinä ole minkäänlaista alkuperän merkintää. En ymmärrä, mistä tällainen tuote tulee, eikä tällaiset käytännöt voisi kieltää. Uskon, että on paljon sellaisia äh, kysymyksiä, joita joita emme voi säädellä Maanviljelijöihin kohdistuvat epäoikeudenmukaisuudet johtuvat omista käytänteistämme. Haluaisin viitata edeltävään puhujaan Unkarista. Voin olla hänen kanssaan yhtä mieltä. Mistä oikeudenmukaisuudesta voidaan puhua, jos Latviassa maatalous viljelijät saavat neljä kertaa vähemmän tukea kuin vanhojen jäsenmaiden viljelijät. Olen tavannut viljelijöitä Latviassa, eh, jotka ovat hyvin huolestuttavassa tilanteessa. Nyt puhumme maatalouspolitiikasta aikakaudeksi 2013-2020. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Puhumme myös siitä, että olisi mahdotonta lisätä maatalouden rahoitusta. Lisäksi sanotaan, että puolamme oikeudenmukaisuutta. Viljelijät kuitenkin pohtivat ja kysyvät, kuinka aiotte sopeuttaa maksuja, mikäli vanhat jäsenvaltiot eivät halua luopua omista tuistaan. Nämä ovat mielestäni edelleen avoimia kysymyksiä. Emme ole löytäneet vielä vastauksia jos työstämme Boven asiakirjaa, voisimme ottaa myös nämä asiat huomioon. Kiitoksia. Grazie. Grazie, onorevole Rubins. La parola... Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro. Edustaja, varapuheenjohtaja Nikulesku. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti herra Bove mietinnän kaikki ajatukset ovat tärkeitä ja välttämättömiä kuten yhtä lailla myös asiantuntijoiden tekemät ehdotukset. Emme kuitenkaan saa nyt menettää näkyvistämme tärkeintä asiaa, eli meidän täytyy löytää perusongelman ratkaisu. Itse tulee Romaniasta. Siitä on viime aikoina puhuttu paljon. On puhuttu paljon myös niistä summista, joita viljelijät saavat, kun luopuvat elinkeinostaan. Ja täällä on jopa esitetty, että supermarketti pitäisi kieltää sunnuntaukiolla lailla. Se on kuitenkin huonoksi kuluttajille, koska kuluttajat hakevat halpaa hintaa. Jos ei sitä löydy yhtäältä, niin mennään toisaalle. Teimmepä mitä tahansa Euroopan parlamentissa. Toisin sanoen ongelmat löytävät ratkaisunsa kilpailukyvystä, kilpailusta ja meidän täytyy kiinnittää huomiota rakenteellisiin kysymyksiin, tilojen uudistamiseen, maatalouden monipuolistamiseen, kuluttajajärjestöjen, tuottajärjestöjen voimaan. Meidän täytyy myös saada aikaan omavaraisuutta niin, että ne pääsevät kaupallisiin ketjuihin. Toisin sanoen, varmastikin ympin tulevista puitteista löytyy vastauksia ongelmiin ja myös talousarviosta, joka sille osoitetaan. Kiitos. Bene, grazie Nikulesko. Kiitoksia edustaja Nikulesko. Kiitoksia kaikille teille. Erityisesti haluaisin kiittää asiantuntijoita työstään ja alustuksesta. Pari huomiota ja sitten annan puheenvuoron Jose Boveille tilaisuuden päättämiseksi. Ensinnäkin näistä tarkistuksista 18. toukokuuta kello 12 viimeinen määräaika Boveen mietintöä varten Hyväksymme mietinnön valiokunnassa 28.6. Ja täysistuntoon mennään sitten syyskuussa. Muistutan kaikkia, erityisesti Joseta. Ensinnäkin haluaisin kiittää häntä erittäin hyvästä työstä ja muistutan, että meillä on syksyllä kolme tärkeää Ehdotusta Meillä on laatua koskeva lainsäädäntöehdotus, joka seuraa komission vihreä kirja. Sitten meillä on lainsäädäntöehdotus alueista, joilla on erityisvaikeuksia ja kuten kaksi viikkoa sitten kuulemme komissiolta parlamentissa, saamme markkinoiden hallintoa koskevan tekstin, joka annetaan korkeatason työryhmän kokoontumisen jälkeen. Kolme tärkeää pakettia siis on tulossa. ne, niihin saattaisi sisältyä myös tänään kuullut näkökohdat. On siis pidettävä silmällä näitä syksyn tapahtumia ja on otetta, pantava talteen täällä tehdyt ehdotukset. Kiitoksia kaikille. Jose, sinulle vielä viimeinen sana. Monsieur le Président, donc je vais essayer de... Puheenjohtaja, yritän lyhyesti vetää keskustelun yhteen. Kaikki ovat varmaankin hieman väsyneitä, koska tässä on käyty jo pitkää keskustelua. En siis puhu pitkään. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia puhujia ja asiantuntijoita. He edustavat talouselämää, tuottajia ja jakelua, yliopistoja, Haluaisin kiittää myös YKn esittelijää ja TSKn jäsentä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tekemästä tänne työstä ja tuomasta tänne panoksista. Uskon, että niiden kautta kaikki me EPEN jäsenet ym, olemme ymmärtäneet, kuinka monimutkainen asia on. Ei pidä yksinkertaista liikaa tätä asiaa. Tähän liittyy sääntelyongelmia, tähän liittyy lainsäädännöllisiä ongelmia, ja sen taakse keskeytyy, keskeytyy myös poliittinen näkemys, niin kuin meille muistutti mm, kollegamme Kapula Santos. On aivan selvää, että näitä kysymyksiä ei voida käsitellä ottamatta huomioon poliittista ulottuvuutta. Tästä päästäänkin vuoteen 1957 ja Rooman sopimuksiin ja YMPn perustamiseen. Siinä oli kolme tavoitetta saada elintarvikkeita kansalaisille EUssa, Euroopassa ja toisekseen saada vakaat hinnat ja kolmannekseen taata viljelijöille muita ähm, kategorioita vastaavat tulot. Tämä kolmas äh, tavoite on aina unohdettu yhteisessä maatalouspolitiikassa ja on aivan selvää, että tämä mietintö aivan selkeästi pyrkii tasapainottamaan kyseistä politiikkaa. Jos emme tee niin, maanviljelijöiden määrän vähentyminen tulee vain kiihtymään ja aavikointi, aavikointumisongelma vakaan, va, tulee vakavammaksi. Jopa 12 viljelijätyöpaikkaa on uhattuna koko on, ala on uhattuna, jos nyt uhrataan maanviljely työpaikkoja, niin se merkitsee suorastaan itsemurhaa Euroopassa, kun ajatellaan taloutta, sosiaalisuutta, ympäristöä ja kaikkia muita aspekteja. Tämä on keskeinen kysymys. Työllisyys on aivan keskeinen asia. Haluaisin esittää tästä kaksi kysymystä, joilla pyrin vastaamaan kysymykseen. Joko viljelijöille on annettava palkkaa työnsä mukaan, tai sitten palkka on tultava kaikilta eurooppalaisilta veron kautta, tukien kautta. Mikä tasapaino voi olla näiden tuotannosta satojen tulojen tukien välillä? Tämä on se keskeinen kysymys, johon on vastattava YMPn uudistuksissa. Kuten kaikki omista maista, ne niin näette, yksikään nuori viljelijä ei halua aloittaa töitä ainoastaan saadakseen, saadakseen näitä YMP-tukia ikään kuin almuja. Viljelijä on itsenäinen tuottaja, joka tuottaa markkinoille tuotteita, ja hän haluaa palkkansa omasta työstään. Hän haluaa elää omasta työstään. Näemme hyvin, että monissa tilanteissa suorat tuet sellaisena kuin ne nyt jaetaan ovat epätasa-arvoisia ja luovat tilanteita, jotka ovat yhä sietämättömimpiä tulojen kannalta ja ne ovat myös talouden vastaisia. Meidän on oltava tässä aivan selviä, jos tuemme sellaista politiikkaa, jossa tulot perustuvat oikeudenmukaisen tuottamishintoihin liittyviin kuluihin, niin varmasti automaattisesti saamme aktiivisen talouden jonka kautta myös tuottajien välillä päästään tasapainoon. Monet ovat sanotaan, sanovat, että tarvitaan tuotannon hallinnointia, ilman sitä ei voida taata hintoja. Ehkä nämä vanhat välineet ovat vanhentuneita. Tätä on kuitenkin pohdittava vielä, kun haemme, näemme, että suurin osa yhteisöllisistä markkinajärjestelyistä on purettu ja niiden kautta kuitenkin saat, pystyttiin organisoimaan näitä eri ketjuja ja kun nyt, melkein, nyt kaikki OMJ on purettu, voidaan pohtia, mikä vastuu jäsenvaltioilla on, kun jäsenvaltiot tämän mahdollistivat ilman, että oli toisia välineitä, joilla nämä korvattaisiin. Yritin tässä mietinnössä lähestyä kysymystä käytännönläheisesti niistä välineistä käsin, joita meille on ehdotettu – komission töiden perusteella ja eri lainsäädännön pohjalta. Meidän on oltava pragmaattisia, mutta samaan aikaan pitää pitää mielessä omat poliittiset tavoitteet. Siksi kyseessä on horisontaalinen keskustelu. Uskon, että meillä on tänä päivänä välineet, joilla päästä eteenpäin. Yhteenvetona haluaisin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen näistä eri parlamentin jäsenten puheenvuoroista ja toivon, että tarkistusten muodossa voimme vielä mennä pidemmälle kuin mitä itse olen ehdottanut. Tätä toivon. Toivon, että eh, jäsen, jäsenet eh, vielä eh, kiristäisivät tätä tekstiä. Olen saanut eilen huomioita tähän mietintöön Ranskan viranomaisilta. He totesivat, että se on ihan hyvä, mutta vielä voitaisiin mennä pidemmälle tietyillä aloilla. Haluaisin sanoa teillekin, hyvät jäsenille, tehkää tarkistuksia. Niiden kautta voidaan, voidaan todella vielä tiukentaa tätä. Toivon, että voimme tehdä työtä mahdollisimman solidaarisesti ja yhteisesti. Varmaankin voisimme välttää sen ansan, josta tänä aamuna puhuimme ryhmien vastuujäsenten kokouksessa. Toivon, että tarkistusten määrä ei olisi valtava niin, että tämä olisi mahdollisimman tehokas teksti. Olen siis teidän käytettävissä niin, että voisimme tehdä työtä mahdollisimman hyvässä yhteishengessä. Kiitän teitä kaikkia yhteistyöstä ja kiitän myös kaikkia niitä, jotka ovat tulleet tänne ulkoa ja jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja rikastuttaneet sitä omilla panoksillaan. Tarvitsemme viljelijäjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, jotta voimme laatia oikeus, oikeudenmukaista maatalouspolitiikkaa. Kiitoksia. Grazie. Grazie, Jose. Kiitoksia, Jose. Tämä varmaankin yhteistä ponnistelua. Ja näin päätämme kokouksemme. Seuraava kokous on 10. maa toukokuuta. Silloin tavataan puheenjohtajavaltio Espanjan edustaja kilpailukyky maataloudessa näkemiin. Avanti, viva i paesani. Se nous avons fait un